Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Hyvää iltapäivää arvon kollegat. Tervetuloa talousarvion valvontavaliokunnan kokoukseen. Muistutan teitä Kontniusista ja esityslistasta ja siitä, että kokousta voi seurata netin välityksellä. 8. tammikuuta, 19. tammikuuta ja 21. ja 22. tammikuuta järjestettyjen kokousten pöytäkirjat ovat olemassa ja kuten tapoihin kuuluu, niin mikäli kokouksen päättymiseen mennessä ei tule ilmoituksia, niin ne hyväksytään nämä pöytäkirjat. Valitettavasti minun on ilmoitettava teille, että tanskalainen tilintarkastustuomioistuimen jäsen Hetbu on menehtynyt yllättäen Luxemburgissa ensimmäinen päivä toista. Hän oli 66-vuotias kuollessaan. Me tunsimme hänet erittäin hyvin ja vielä yhdessä Villa Itälän ja Otpon kanssa keskustelimme hänen kanssaan. Mukana myöskin komission edustaja Kraft katsoimme varainhoitoasetusta ja muutostarpeita ja katsoimme sitä, että miten tekstiä voitaisiin muuttaa. Ja voin kertoa teille, että olemme hyvin surullisia ja esitämme osanottomme sekä hänen omaisilleen että tilintarkastustuomioistuimelle ja toivoisin, että pidämme nyt minuutin hiljaisuuden kollega Otpun poismenon johdosta. sich zu Ehren von Herrn erhoben. Ich danke Ihnen. Kiitoksia. Bevor wir weitermachen zum Punkt Ennen kuin jatkamme esityslistan kohdasta neljä, niin haluaisin antaa puheenvuoron kollega Ajala Senderille. Olkaa hyvä. Ja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 todellakin surullisia hänen poismenoonsa johdosta. Janis Reyers, toivotan teidät tervetulleeksi. Hän on Latvian tasavallan vara, valtiovarainministeri. Ja olemme iloisia, että olette päässeet tänne paikalle ja te voitte nyt kertoa

Technical problem. Perhaps it will work now. Please start again. Olkaa hyvä näiden teknisten ongelmien jälkeen. Olkaa hyvä. Hyvät kollegat, olen erittäin tyytyväinen, että olen täällä tänään puhumassa ja täyttämässä neuvoston velvoitteita. Me annamme vastuuvapauteen liittyviä suosituksia parlamentille ja mitä tulee komissioon koskien vuotta 2013, niin haluaisin tuoda esille, että komissio kiinnittää erittäin paljon huomiota Neuvosto kiinnittää paljon huomiota siihen, että EUn varoja käytetään oikein. Neuvosto on sitä mieltä, että parempi hallinnointi ja varojen oikea käyttö on erityisen tärkeää, varsinkin kun katsotaan, kuinka halutaan perustaa yhteisömme toimintaa EUn budjetin käyttöön. Näin ollen neuvosto tiedostaa, että tilintarkastustuomioistuimen läpiviemä työ on erittäin tärkeää ja myös hyväksyy tämän antavat suositukset vuosi lausumassaan vuosi 2013 tilintarkastustuomioistuimen lausuma antoi kaksisuuntaisen viestin tässä vahvistettiin se, että aiempiin vuosiin nähden operatiiviset kulut ja laatu niin tämä oli pysynyt samalla tasolla. Toisaalta tilintarkastustuomioistuimen lausumassa monet maksatukset, joita suoritetaan jo budjetista niin virhetaso on suhteellisen korkealla tasolla. 2013 vuodella tämä taso oli 4,7 prosenttia. Ja nämä tässä eli valvontatoimet ovat ainoastaan tehokkaita siinä, että katsotaan tämän sääntöjen mukaan, maksujen sääntöjen ja laillisuutta. Arvioinnit, jotka tilintarkastustuomioistuin tekee virhetason liittyen, niin tässä ei viita mihinkään rahojen petollisen käyttöön tai väärin tulevan käyttöön. Toisaalta samaan aikaan neuvosto haluaa tiedostaa kaikki ponnistelut ja toimet, joita on viety läpi vuonna 2013 komission jäsenvaltioiden toimesta, jotta voidaan panna täytäntöön edellisvuotena saadut suositukset, jotta saadaan tasapainotettua järjestelmää. Ja nämä on viety läpi olosuhteissa, jotka osoittavat, osoittivat, että maksatusten volyymi kasvoi merkittävästi vuonna 2013 vuonna. Tämä koskee kaikkia väli- ja lopullisia maksuja. Viime viikolla 17. helmikuuta ECOFIN neuvosto hyväksyi suosituksen myöntää vastuuvapaus komissiolle koskien vuotta 2013. Lisäksi neuvostossa hyväksyttiin vastuuvapauden myöntäminen yhteisyrityksille, virastoille ja toimeenpanovirastoille. On useita eri asioita, jotka joihin komission jäsenvaltioiden ja virastojen tulisi kiinnittää huomiota. Neuvosto toisti, että se odottaa vuositasolla taloushallintojärjestelmän parantamista ja virhetason laskemista. Nyt haluan korostaa avainlöydöksiä neuvoston suosituksissa, jotka ovat ennakkoehtoina sille, että EU-budjetti pannaan täytäntöön asianmukaisella tavalla tulevaisuudessa. Minä haluaisin nyt esitellä suositukset tulee vahvistaa eri valvontamekanismeja. On tehtävä laadukkaita tarkastuksia määrän suhteen. On, mikäli rikkomuksia tapahtuu, tiukkoja korjaavia toimia on tehtävä, jotta voidaan suojella EU-budjettia. Lisäksi on yksinkertaistettava sääntöjä koskien myös kansainvälisiä, kansainvälistä tasoa Lisäksi EU-resurssien tuomaa lisäarvoa ja tuloksia olisi kiinnitettävä erityisesti huomiota eikä siihen, kuinka paljon varoja on käytetty. 2014-2020 ohjelmakausi tarjoaa uusia mahdollisuuksia ja näitä on käytettävä, on keskityttävä tuloksiin ja arvioitava todellisia tarpeita. Nyt haluan kertoa teille seikkaperäisemmin neuvoston suosituksista. Kuten jo mainitsin, neuvosto tiedostaa tilintarkastustuomioistuimen lähestymisen liittyen siihen, että tilintarkastuskertomus vuodelta 2013 on luotettava. Kuitenkin on huomattava, että tässä on ö, olennainen virhetaso, ja tämä koskee niin yhteistä kuin yksinhallinnoittajan hankkeita. Kuten aiempina vuosina, tasapaino- ja valvontajärjestelmät ovat ainoastaan osittain pystyneet varmentamaan sen, että varan oikealla tavalla, ja tässä Neuvosto täsmentää, että komission on lisätä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta voidaan antaa kohdentumpia ohjeita, jotta voidaan parantaa tarkastusten tehokkuutta ja jotta voidaan korostaa toimia, jotka mahdollistavat sen, että virheriskiä saadaan alemmaksi. Eri hankkeiden laatu lisää tarkastustarvetta ja tarkastuskustannuksen ja virheriskin välillä on löydettävä sopiva suhde siten, että tarkastukset ovat laadukkaita sen sijaan, että niitä olisi erityisen paljon. Lisäksi neuvosto kiinnittää huomiota siihen seikkaan, jonka tilintarkastustuomioistuinkin toi esille. Useissa tapauksissa toimet, joissa oli virheitä ja jotka on identifioitu, jäsenvaltiolla olisi ollut riittävästi resursseja puuttua näihin virheisiin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 suojelua siten, että se suosittelee korjaavia toimia ja suosituksia jäsenvaltioille, jotta voidaan alentaa virhetasoa entisestään. On erityisen tärkeää huomata, että syyt vaihtelevat eri aloittain, mutta monet näistä syistä ovat kuitenkin horisontaalisia ja ne ovat läsnä kaikissa jäsenvaltioissa erityisen paljon tekemistä on julkisten hankintojen alalla ja erityisesti julkiset hankinnat ö, ovat virhetason, korkean tason taustalla, varsinkin yhteisten, yhteisesti hallinnointien hankkeiden kanssa. On erittäin tärkeää, että virtavivastetaan ja parannetaan julkisen hankintaan liittyviä toimenpiteitä, jotta saadaan vähennettyä hallinnollista taakkaa. Neuvosto pyytää komissiota antavan riittävästi teknistä tukea, jotta voidaan kiinnittää huomiota uuteen julkisen hankinnan direktiiviin. Neuvosto on yhtä mieltä tilintarkastustuomioistuimen kanssa siitä, että tietyillä politiikan aloilla virhetaso ja riski virheisiin on erityisen korkealle ottaen huomioon erittäin vaikeat oikeudelliset asetukset. Siksi on tärkeää yksinkertaista sääntöä. Meidän olisi myönnettävä, että komissio on jo nyt täytäntöpannut uusia toimia, esimerkiksi yksinkertaistetut maksumahdollisuudet ja tilintarkastustuomioistuin on jo myönteisesti arvioinut näitä ja niiden vaikutusta siihen, kuinka sääntöjen mukaisia ja asianmukaisia toimet ovat. Vuonna 2013 tilintarkastustuomio Istuin on kiinnittänyt erityistä huomiota suosituksiin. Koskien näitä rahoitusvälineitä, tilannetta on parannettava ja komission on arvioitava, mistä virheet johtuvat. Neuvoston on pyydettävä komissiota laatimaan analyysi näistä rahoitus- ja välineistä ja niiden lisäarvosta ja ehdotettava budjettitoimia ja analyysin tuloksia. Mitä sitten tulee budjetin hallinnointiin, no, no, neuvosto on sitä mieltä, että tarvitaan selkeä, kokonaisvaltainen, oikea-aikainen tieto koskien vuotuisia maksusitoumuksia. Se pyytää komissiota toimittamaan luotettavia ennusteita koskien tulevia maksutarpeita ja sitä, että tarkastetaan tarpeita ehdotusten myötä ja sitä, kuinka ne vaikuttavat määriin. Neuvosto on pahoillaan siitä, että vuoden 2007-2013 kaudella budjetin toteuttamisessa kiinnitettiin erityisesti huomiota Euroopan rahoituksen käyttöön eikä niinkään sen tuomaan lisäarvoon. Henkilökohtaisesti olen kuitenkin erittäin tyytyväinen siitä, että olemme pystyneet proaktiivisesti ottaa oppia näistä virheistä. Ja tässä mielessä haluaisin korostaa sitä, että kun keskustellaan uudesta ohjelmakaudesta 2014-2020, komissio, neuvosto ja parlamentti kiinnittävät erityisesti ja enimmäkseen huomiota siihen, että luotaisiin lailliset puitteet, jotka perustuisivat tuloksille ja niiden arvioinnille. Haluaisin mainita tässä suoritus suorituspohjaisen tarkastelun, makrotaloudellisen ex ante arvioinnin ja ennakoinnit ja EU 2020 strategian ja sen tavoitteet ja niin edelleen. Tämä varmasti helpottaisi, kun pyritään maksimoimaan EUn tuomaan lisäarvoa. Hyvät kollegat, neuvosto tunnustaa sen, että nämä Uudet elementit eivät varmista yhdessä yössä myönteisiä tuloksia, mutta suosituksemme myötä pyydämme, että komissio oikea-aikaisesti mm, ryhtyisi toimiin koskien näitä tuloksia ja edistystä. Tätä tietoa voitaisiin hyödyntää, kun neuvotellaan seuraavista monivuotisesta budjettikehyksestä EUlle. Neuvosto on valmis käymään rakentavaa keskustelua, jotta voitaisiin mahdollisesti parantaa EUn budjettikehyksiä. Kiitoksia. Vielen Dank, Herr Minister. Paljon kiitoksia arvoisa ministeri tästä esittelystä ja tiedosta, että neuvosto tietenkin antaa komissiolle vastuuvapauden, mutta myönnettäköön, että kun minä vastaan komission budjetin vastuuvapausasiasta, niin tietenkin olen analyysityötä tehnyt, mutta te olette Latvian edustajana täällä paikalla ja voin onnitella teitä siitä, että tilastoissa ei missään mainita Latviaa huonoimpana toimijana. Eli silloin kun tahtoa on, niin silloin myöskin voi onnistua, joten onnittelut teille toimistanne. Mutta kysyisin tässä samalla seuraavaa. Pitäisiköhän teidän keskittyä myöskin niihin huonoimpiin toimijoihin ja asiaan liittyvään ongelmaan? Me olemme nimittäin panneet merkille, että virhe marginaali on kasvanut huomattavassa määrin ja mitä tulee suurimpiin ongelmiin, niin 0,67 prosenttia on korjattu 0,66 ja 5,17 on Kreikassa korjattuna. Mitä tulee rakennerahastoihin, niin on päästy 0 prosenttiin Slovakiassa kilpailukyvyssä ja taloudellisessa kasvussa melkein miljardi euroa ja EU komissio on antanut tähden 25 prosentin öö, kertakorvausmahdollisuuden. Voisin luetella teille vaikka ja mitä tästä paperista, mutta kysyisinkin teiltä, että mitä te puheenjohtajan ominaisuudessa olette asiasta mieltä, sillä faktat ovat pöydällä ja oikeastaanhan neuvoston pitäisi nyt toimia ja olisin kiitollinen, jos voisitte vastata tähän kysymykseeni. Tātad pirmkārt gribētu atzīmēt. Ensinnäkin eh, haluaisin todeta, että tilintarkastustuomioistuin vuosikertomuksessaan ei ota pohjaksi 28 transaktiovalvontaa, vaan, vaan edustavaa otosta näistä transaktioista. Neuvost, en nyt sano, että ei neuvosto neuvosto olisi ollut eri mieltä. Emme osoita sormella tiettyjen jäsenvaltioiden tekemiä virheitä. Emme usko, että tämä olisi rakentava lähestymistapa. Voin vain toistaa sen, että seuraavalla kaudella asetuksessa on uusia sääntöjä, esimerkiksi ex ante säännökset, jotka on täytäntöön pantava kaikissa jäsenvaltioissa ennen kuin yksittäiset toimintaohjelmat hyväksytään. Raha ei siis tule etukäteen ja sen jälkeen vasta seuraavat toimet, vaan jäsenvaltioiden on näytettävä suunnitelma ja osoitettava mitattavissa olevat tulokset ja vasta tämän jälkeen ne voivat saada rahoitusta. Kun analysoimme tilannetta, emme voi verrata eri jäsenvaltioita, joiden arviot perustuvat erilaisiin lukuihin ja eri kohtiin näissä laskelmissa. Ei, näin, me emme saada vertailukelpoista tietoa. Tulemme edelleen pitämään kiinni solidarisuusperiaatteesta jäsenvaltioiden sisällä ja, ja niiden välillä ja pyrimme täytäntöpanemaan niitä toimia, jotka auttavat kaikkia jäsenvaltioita parantamaan kulutuksen laatua. 2013 vuoden vastuuvapaudesta puhe ollen. Tämä oli viimeinen vuosi edellisellä kaudella ja sitten uusi kausi alkaa 2014 ja siinä on eri säännöt, eri asetukset pätevät ja, ja niitä sovelletaan jäsenvaltioissa ne ovat tiukempia. Tämä on meidän yhteinen tavoitteemme ja näin me olemme valmistautuneet tähän uuteen ohjelmointikauteen ja siinä ovat mukana nämä ex-ante-säännökset sääntöjä on kehitetty parlamentin, neuvoston ja komission välillä yhteistyössä, joten toivon ja uskon, että ensi ohjelmakaudella voidaan toteuttaa paljon tiukempia sääntöjä, joita jäsenvaltiossa sitten toteutetaan. Kiitoksia. Niin, valitettavasti minun on palattava asia: Miten aiotte ratkaista ongelmat, jos te ette mainitse, mitkä ne ongelmat ovat? ei tässä syytetä yhtään ketään, vaan sanotaan, että ongelmana on tämä ja tämä, ja valitsijatkin vaativat meiltä tällaista toimintaa, joten mitä tulee tähän solidaarisuusajatteluun, niin sitähän ei tässä kyseenalaisteta, mutta solidaarisuus ei voi tarkoittaa sitä, että sitä osoitetaan niille, jotka käyttävät varoja vasten määräysten, joten toivoisin, että voisitte kuitenkin vastata vielä tähän kysymykseeni. Tātad eh, es jau savā uzrunā eh, pieminēju, ka šis Jo avauksessani niin mainitsin, että virhetaso, kun se on yli 2 prosenttia, se on 4,7 prosenttia, se ei osoita sitä, että mitään petoksia olisi kuitenkaan tapahtunut tai mitään tahallista huolimattomuutta jäsenvaltiot, jotka havaitsivat tällaista toimintaa, kääntyvät Olafin puoleen ja sitten tehdään asiasta tutkimuks- tutkimuksia. Meidän tehtävänämme on muodostaa yhteinen järjestelmä rahoituksen käyttöä varten niin, että vähennetään riskiä. Ja uskon, että uudelleen, uuden järje, uusi järjestelmä on dramaattisesti erilainen verrattuna aikaisempaan malliin. Olen aivan varma, että sen myötä saadaan myönteisiä tuloksia. No pakko vielä kommentoida seuraavaa. Kymmenen vuoden ajan olen ollut tässä valiokunnassa ja kuullut aina samat virreet ja minä todellakin toivon, että olette oikeassa. Ja saanen vielä toivottaa tervetulleeksi komission edustajaa Moedasin, hän on täällä Georgiavan sijaan paikalla. Neuvoston edustaja joutuu lähtemään jo kello 16, joten haluaisinkin antaa komission jäsenelle saman tien puheenvuoron. Sarvamaa, Ajala Sender ja Toira ovat pyytäneet puheenvuoroa, joten edustaja Sarvamaa, olkaapa hyvä. Good morning, Mrs. Mrs. Gressler. Um, Minister Ryers, uh, Mr. Lazar. Gressle, hyvät kollegat, Ryers ja hyvät naiset herrat, minä haluaisin aloittaa kiittämällä puheenjohtajavaltiota, neuvostoa tästä tasapainoisesta suosituksesta. Tämä suositus tuo esille ne ponnistelut ja kehitysaskeleet, joita on otettu, jotta voidaan parantaa EU-varojen käyttöä Tämä antaa myös kattavan ja konkreettisen näkemyksen niihin haasteisiin, jotka ovat edessämme. Komissio tai muut taloudelliset kumppanit, jotka ovat mukana panemassa täytäntöön EU-hankkeita ja valvomassa niiden taloudellista täytäntöönpanoa. Aloittaisin EUn budjetista. Ensinnäkin olen erittäin tyytyväinen, että neuvosto antaa tukensa komission tiukalle täytäntöönpanolle ja taloudellisille korjauksille ja palautuksille. Ne ovat tarpeen, jotta voidaan suojella Euroopan unionin budjettia. Ne ovat tarpeen, jotta voidaan panna täytäntöön maksukeskeytykset, jotka ennaltaehkäisevät virheitä. Komissio haluaa, että budjettia käytetään siten, että asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa. Samanaikaisesti on ajateltava EUn veronmaksajia, jotka odottavat, että me asianmukaisella tavalla suojelemme EU-budjettia siltä, että sitä käytettäisiin lakia noudattamatta. alemmat, alemmat virhetasot ovat mahdollisia. On tästä tilintarkastustuomioistuimen lausumasta on nähtävissä selkeästi se, että sääntöjen, lainsäädännön monimutkaisuus on virheiden lähde. Se, että voidaan käyttää yhteisessä hankkeessa yksinkertaistettuja menetelmiä, se, että on nämä yhden tason maksut, epäsuora hallinnointi. Ja minä olen henkilökohtaisesti vastuussa tieteestä, innovoinnista ja tutkimuksesta. Ja tiedän, että nämä palvelut on ollut merkittävä rooli näissä yksinkertaistamisessa. Yksinkertaistaminen tuo helpotusta, sillä on tärkeää, että on helpompia, hallinnollisesti helpompia keinoja käyttää varoja. Uuden monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa on tärkeää panna täytäntöön se, että käytetään nyt yksinkertaisia toimenpiteitä mahdollisimman paljon, se vähentää taakkaa edunsaajille ja tämä tuokin meidät kansallisten tarkastusten tärkeyteen. Tilintarkastustuomioistuin arvioi, että virhetasot on noin 4,7 prosentissa EU-budjetin suhteen kokonaisuudessaan. Ja eräs suurimmista heikkouksista, jonka tilintarkastustuomioistuin havaitsi, viittaa siihen, että kuinka tehokkaasti hallinnoidaan ja valvotaan rahankäyttöä kansallisella tasolla. Kansalliset viranomaiset, kansallisella viranomaisella oli riittävästi tietoja, jotta olisi mahdollisuus havaita ja puuttua useisiin virheisiin ennen kuin nämä, tämä kulu ilmoitettiin komissiolle mikäli kaikki käytettävissä oleva tieto olisi valjastettu virheiden välttämisen käyttöön, virhetasoa olisi saatu laskettua yhteisesti hallinnoitujen hankkeiden kohdalla. Siksi olisikin erityisen tärkeää katsoa tämän ongelman lähdettä perinpohjaisemmin. Minä voin vakuuttaa teille täyden tukemme siinä, että panemme täytäntöön neuvoston suosituksia tällä alalla. Lisäksi komissio tulee tiivistämään tiedotus- ja koulutustoimia, jotka kohdennetaan jäsenvaltioille, varsinkin sellaisille, jotka vastaavat ensimmäisen tason tarkastuksista. Komissio tulee myös varmistamaan sen, että ajankohtaisia ohje, ohjeita liittyen julkisiin hankintoihin välitetään eteenpäin. Lisäksi komissio tulee järjestämään seminaareja ja helpottamaan sitä, että eri vaatimukset ymmärretään täysin ja sidosryhmien parissa. Me komissiossa haluamme panna täytäntöön budjetin varojen käytön, joka perustuu tuloksiin. Komission jäsen Georgieva sanoi edessä kokouksessamme, että hän haluaisi nähdä, että EU-hankkeet etenevät siten, että ne olisivat budjettivastuuvapauden myöntämisen toinen pilari. Komissio on neuvoston suositusten kanssa yhtä mieltä sen suhteen, että uusi monivuotinen taloudellinen kehys on mahdollisuus parantaa sitä, että varoja käytetään laadukkaammin, mutta moni asia riippuu jälleen kerran kansallisista viranomaisista siten, että valvonta suoritetaan kansallisella tasolla siinä vaiheessa, kun ohjelmia pannaan täytäntöön ja kuinka paljon valutaan silloin ja kuinka laadukkaasti tätä valutaan, niin sitä parempia tuloksia saavutetaan. Meidän on myös ilmoitettava, että näiden alojen kehittäminen on tärkeää, jotta voimme osoittaa kansalaisille EU-hankkeiden ja ohjelmien lisäarvon. Kiitos paljon. Ja, vielen Dank. Jetzt bekommt... Paljon kiitoksia ja nyt puheenvuoro edustaja Sarvamaalle, olkaa hyvä. Uh, thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Ministeri Janis Reirs, haluan ensinnäkin kiittää teitä esityksestä ja kiittää myöskin siitä, että annatte minulle esimerkkiä puhua kaunista äidinkieltäni poikkeuksellisesti uh, tällä kertaa. Minä olen ollut täällä vasta kolme vuotta, mutta minusta tuntuu, aivan samanlaiselta kuin puheenjohtajasta, kun hän sanoo, että hän on kymmenen vuotta kuullut nämä samat lauseet. Ja sen takia haluaisin kuitenkin vielä kerran palata tähän kysymykseen, jonka puheenjohtaja jo esitti, ja kysyä teiltä, viitaten maatalouden markkinatoimenpiteitä ja suoraa tukia käsittelevään lukuun, viitaten maaseudun kehittämistä ympäristöasioita käsittelevään lukuun, viitaten aluepolitiikkaa käsittelevään lukuun. Täällä mainitaan muun muassa näin. Neuvosto kehottaa jäsenvaltioita jatkamaan pyrkimyksiä järjestelmän parantamiseksi ja hallinnointi- ja valvontajärjestelmiensä laadun ja tehokkuuden parantamiseksi, jotta vältetään tukioikeuksia koskeviin virheellisiin laskelmiin liittyvät virheet, varmistaen kuitenkin että valvonnan kustannushyötysuhde säilyy hyvänä. Me tiedämme, että kustannushyötysuhde ei ole hyvä. Ja jos minä ymmärrän tästä asiasta yhtään mitään, niin me emme koskaan tule pääsemään eteenpäin. Me emme koskaan tule saamaan tähän ratkaisevaa muutosta, jos me emme pysty avaamaan näitä lukuja, keskittymään niihin virheisiin, missä virheitä esiintyy, missä ne ovat korjattavissa keskittymään siihen, mitä jäsenvaltiot ilmoittavat lukuja virheellisesti, vaikka niillä olisi oikeat luvut tiedossa. Joten voisitteko ystävällisesti selittää minulle, miten me voimme päästä tässä asiassa eteenpäin, jos me emme perustavaa laatua olevalla tavalla muuta tätä ajattelutapaamme ja sitä tapaa, jolla me tarkastelemme näitä virhelukuja ja niitä tekijöitä, jotka niiden virhelukujen taustalla on. Kiitos. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, olkaapa hyvä. Jā, nu, eh, nav viegls eh, darbs un uzdevums atskaitīties par iepriekšējo plānu. Tämä ei suinkaan ole helppo tehtävä. On erityisen vaikeaa raportoida aiemmasta ohjelmakaudesta ja kertoa kuinka nämä virheet korjataan uudessa uuden ohjelmakauden aikana, joka ei ole vielä alkanut. Minä haluaisin sanoa seuraavan. Latvian valtionvarainministeri on valtiovarainministerillä on neljän vuoden kokemus ja kaikki suositukset ja lainsäädäntö, joka hyväksyttiin uudelle ohjelmakaudelle 2014-2020 koskien sitä, että luodaan taloudelliselle valvonnalle selkeät puitteet. No, Latviassa tämä virhetaso on noin prosentin luokkaa. Me olemme onnistuneet vähentämään eri vastuullisten viranomaisten määrää seitsemästä yhteen. Lisäksi olemme vieneet läpi ohjenuoria, joita parlamentti on laatinut mitä tulee eksante säännöksiin. Niin lisäksi me kehittelimme eri menettelyn sille, että mitataan eri hankkeiden onnistumista ja tuloksia. Tämä seitsemän vuoden ohjelmakausi, niin minulla on sitä mieltä, että on erittäin tärkeää luoda järjestelmä, joka mahdollistaa maksujen keskeyttämisen. Tämä lisää kurnalaisuutta jäsenvaltioiden toimesta. Neuvosto tukee tätä ehdotusta. Lisäksi meillä on korjausmekanismi, jota olemme ehdottaneet. Se oli seuraavanlainen viime ohjelmakausilla. Mikäli perusteettomia kuluja ilmenee, niin silloin tämän hankkeen rahoitus voidaan antaa muille hankkeille. No nyt tilanne on toisenlainen. Jäsenvaltiot menettävät tämän hankkeen rahoittamisen. Sitä ei anneta muihin hankkeisiin. Tämä lisää vastuullisuutta varojen käytön suhteen. Lisäksi parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet asetuksen, joka koskee julkisia hankintoja. Ja jäsenvaltioiden on pantava uusia uudet säännökset täytäntöön 2016 keväisen mennessä, ja tämä on mielestäni uusi mahdollisuus sille, että virhetaso vähenee. Tämä oikeusperusta tulee helpottamaan ratkaisujen löytämistä niihin ongelmiin, jotka on havaittu aiemmilla ohjelmakausilla. Ja minä odotan innolla näitä muutoksia ja perustan tämän optimismini oman maan, omassa maassani kokemaani uskomme, että tämä uusi järjestelmä on avoimempi, paremmin valvottu ja tämä mahdollistaa myös sen, että jäsenvaltion kehityksen suunta saadaan muuttumaan. Näin on tapahtunut Latviassa ja olen erittäin, posi- erittäin positiivisesti uuteen ohjelman kauteen ja tähän uuteen asetukseen, jonka te olette hyväksyneet ja jonka me olemme yhdessä teidän kanssa hyväksyneet. Kiitos. Kollegin Ajala Sender. Edustaja Ajala Sender, olkaa hyvä. Sí, muchas gracias. Kiitok- kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi ministeri Reersin tähän valiokuntaan. Haluaisin esittää muutamia pieniä kysymyksiä, jotka koskevat tätä kirjoittajaa neuvoston ehdotuksia. Ensinnäkin eh, tunnustetaan se, että että kun ajatellaan tätä jaettua hallinnointia, siellä on joitakin eh, näkökohtia, joissa, joissa kerta toisensa jälkeen epäonnistutaan. En nyt sano, että olen kuullut saman verran niin aina, koska ei se nyt ihan totta ole. Kyllä joka päivä on parannusta, olemme parantaneet varainhoitoasetusta, olemme tämän uuden 2014-2020 ehdotuksen muuta myötä parantaneet asetusta myös tilintarkastustuomioistuimen kautta tilanne parantuu. Kun ajatellaan näin tätä tilinpitoa ja sen tuloksia, niin kyllä todelliset tulokset ovat parantuneet, joten ei, ei ole ei totta, että aina kuulisimme saman virran, mutta se mitä neuvostosta toistatte, niin tässä on osa, joka on mielestäni hyvin tärkeä, se liittyy Mm, julkisiin hankintoihin. Esitette, että neuvosto ehdottaa sellaista ratkaisua, jonka mukaan ainoastaan sovelletaan paremmin ohjesääntöjä. Eikö olisi kuitenkin parempi hyväksyä homogeninen asetus kaikkia varten? Haluaisin kysyä, mikä on teidän ehdotuksenne, koska nämä suuntaviivat ovat sitä sellaisia, joita kukin tulkitsee oman julkisten hankintojen kulttuurin mukaisesti. Ehkä olisi paras, että meillä olisi saman tien asetus ja jätetään tämä hölypöly syrjään. Sitten toinen asia koskee jäsenvaltioiden maksuosuuksia budjettiin. Tästä ei juuri juuri mitään. Olen aika ihmeissäni siitä, että tuon YK, UK kanssa olleen episodin jälkeen tällä luossa kaksi tuloissa sanotaan vain, että no komissio vielä jatkaa tätä asiaa ja koittaa mahdollisimman nopeasti tämän ratkaista. Kyllä tässä nyt pitäisi tässä ehdotuksessa olla edes jonkinlaista itsekritiikkiä. Kyllä täällä on muitakin kertomuksia tilintarkastustuomioistuimelta, jossa todetaan, että ALV-perusteiset tul tulo, ALV-perusteisten tulojen osalta jäsenvaltiot eivät noudata näitä kunnolla ja sitten BKTL pohjaiset tulot, näissä ei myöskään odotukset toteudu. Haluaisin, että edes silloin tällöin neuvostokin hieman esittäisi itse kritiikkiä. Sanotte oikein, että nämä ovat teidän päätelmänne ja niitä on käytettävä, ja tästä olen aivan yhtä mieltä, niitä on käytettävä niin, että järjestelmää parannetaan, mutta kyllä jollakin tavalla on tunnustettava se, missä jäsenvaltiot eivät oikein suoriudu hyvin, koska muuten erehdymme sitten lopuksi vielä. Täällä on kaksi suositusta. Yksi liittyy näihin sitoumuksiin, jotka olisi vielä maksettava. Tässäkin olette kyllä me ehkä mennään hieman liian pitkälle. Meillä oli ehdotuksia, jotka koskevat vuoden 2015 budjetin hyväksymistä. Kyllä jossakin kohtaa vähän pitäisi meidän kulpaakin esittää. Ei voi olla niin, että me kerta toisimme jäl- jälkeen supistetaan sitoumukset, että saada maksut maksettua, e, vain päinvastoin maksut pitää saada sopeutettua sitoumuksiin. Kyllä jollakin tavalla neuvoston olisi nyt otettava syyt omeille, niskoilleen ja, ja huomioitava se, tämä monivuotinen Euroopan unionin budjetin luonne, niin kuin se tekee näissä muissa luvuissa. Jos nyt sanotaan, että tämä maksusitoumus ja maksusuhde, sovelletaan sitä niin kuin ensimmäisenä vuonna. Eihän näin voida tehdä, koska tilanne kehittyy vuosien myötä ja lopulla, loppu, ohjelmakauden lopussa on sitten ongelmia. Tiedän kyllä, että tämä ei ole tämän päivän aihe, että kyseessä ei ole neuvoston vastuunvapauskäsittely, mutta minä olen varjo esittelijä eh, muissa asioissa, joissa neuvosto on mukana. Haluaisinkin tietää teidän kantanne tästä kirjeestä, jonka pääsihteeri Corsepius neuvostosta lähetti ja totesi siinä, että neuvosto vaikuttaa olevan avoin. No tiedän, että Gressley ei pidä tästä, mutta yritän kuitenkin, että neuvosto on avoin käymään vilpittömämpää vuoropuhelua parlamentin kanssa ja se voi vastata näihin kysymyksiin. Mä sanoimme, että haluttaisiin ryhmä, jossa tätä esitettäisiin, mutta haluaisin kysyä teiltä Latvian puheenjohtajan valtiona, oletteko valmiita toimimaan proaktiivisemmin yhteistyössä yhteistyöhaluisemmin parlamentin kanssa neuvoston vastuuvapausasiassa. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, olkaa hyvä. Tāpēc eh, kļūdām eh, publiskajā epirkumaa. Niin, virhetasot, jotka liittyvät julkisiin hankintoihin. Tätä aihetta jo sivusinkin, niin avauspuheenvuorossani kuin sitä seuranneissa vastauksissa niin uskon, että uudet asetukset helpottavat myös tämän asian suhteen. Lisäksi valmistelemassamme kertomuksessamme olemme lisänneet suosituksia komissiolle sen suhteen, että komissio tarjosi enemmän teknistä tukea. Tämän avulla voitaisiin varmistaa se, että rahoitus ei olisi liian monimutkaista, mitä tuli budjetin hallintoon ja siihen, että ei ole riittävästi näitä maksatussääntöjä, niin tämä on eräs niistä ongelmista, jotka kohtasin. Tämä oli 2014 marraskuussa, kun perehdyin tähän alaan. Muistan, että, että Latviassa muodostettiin uusi hallitus tuolloin. Ja tämä oli eräs niistä painopistealueista, joka oli korkeammalla listalla, kun ryhdyin perehtymään näihin aiheisiin ennen puheenjohtajakauttamme. Tähän on paljon keskitytty ja ymmärtääkseni, että neuvoston, parlamentin ja komission välillä on yhteisesti ymmärretty ja hyväksytty se, että liittyen näihin maksumäärärahoihin ja mitä tulee budjetti trilogiin, niin odotamme, että komissio laatii suunnitelman. Olemme valmiita rakentavaan yhteistyöhön komission ja parlamentin kanssa, jotta voimme toimia tehokkaasti ja jotta tämä voidaan panna täytäntöön, kun on oikea aika. Kiitos. Eh, eh, Lisäksi täällä kuultiin kysymys liittyen siihen, että jotkut jäsenvaltiot tekevät enemmän virheitä kuin toiset jättömaksujen suhteen, ja tämä yhteisvastuullinen järjestelmä on mielestäni, no, tässä nyt osataan sormia tähän yhteisvastuullisen järjestelmään. No, mm, minä todellakin harmittelen sitä, että virhetaso on edelleen näin korkealla, ja tämä johtuu ennen kaikkea tähän näihin yhteisesti hallinnoituihin hankkeisiin. Ennen kuin tehdään yleinen arvio, niin on käsiteltävä tätä laajempaa kuvaa ja analysoitava sitä. Haluaisin toistaa, että 2013 oli viimeinen vuosi edellisellä ohjelmakaudella, ja me huomasimme tuolloin, että oli tietynlainen paine käyttää kaikki varat, joita käytettävissä oli eri eri toimielimiltä. Varat oli käytettävä tämän ohjelmakauden loppuun mennessä. Tämän tyyppinen asenne saadaan ehkäistyä uudella asetuksella, kun kiinnitetään huomiota tuloksiin eikä niinkään siihen, että varat on käytetty. Neuvosto on myös kiinnittänyt huomiota tähän paineeseen, joka on koettu, ja näihin riskeihin, joita tähän liittyy sen suhteen, että virhetaso nousee. Neuvosto ei koe, että tämän tyyppinen paine on perusteltua, mutta me halusimme suhtautua tähän objektiivisella tavalla. Me halusimme, että näissä päätelmissä otetaan huomioon tämä varojen käytön paine, mutta tämä uusi ohjelmakaus, tämä vanha ohjelmakausi on nyt päättynyt, kuten sanoin, ja virhetaso on edelleen hieman alemmalla tasolla kuin aiemmin, varsinkin jos otetaan huomioon maksojen kasvanut määrä. Ja tässä mielessä haluaisin mainita Montin korkean tason työpaneeli, joka nousi esiin kysymyksessä viime viikon ECOFIN-neuvoston kokouksessa. Kuulimme Montin tekevän väli kertomuksen liittyen tähän työskentelyyn, ja me kyllä analysoimme kaikki, mikä hän toi esille tässä puolivälin kertomuksessa. Ja lisäksi olen vastaanottanut häneltä tietoa sen suhteen, että hän haluaa järjestää konferenssin, jonka aiheena on juuri tämä aihe. Hän haluaa järjestää konferenssin, johtaa puhetta tuolloin ja puhua tästä hallinnoinnin vastuusta – Euroopan parlamentti voisi olla toinen puheenjohtaja tässä, ja tämä voitaisiin järjestää huhti-toukokuussa 2016. En voi kommentoida tätä aihetta nyt seikkaperäisemmin. Lisäksi esitettiin kysymys liittyen vuoropuheluun neuvoston ja parlamentin välillä liittyen vastavapauden myöntämiseen. Neuvosto on yhtä mieltä parlamentin kanssa, että kaikki taloudellinen tieto olisi oltava molempien osapuolten saatavilla, joka mahdollistaisi siis sen, että eri tehtävät voidaan panna paremmin täytäntöön liittyen vastavapauden myöntämiseen. Neuvosto on jo nyt ja toistuvasti pyytänyt tehokkaampaa ja virallisempaa yhteistyötä Eräs hanke on aloitettu ja siinä on listattu eri asiakirjat, jotka on annettava molemmille osapuolille. Neuvosto kiinnitti huomiota siihen, että parlamentti päätöslauselmassa 23. lokakuuta teki viitaukseen Motus Vivendin, eli tällainen lista asiakirjoista, jotka tulisi eri osapuolten välillä vaihtaa. Neuvosto on valmis aloittamaan neuvottelut Euroopan parlamentin edustajien kanssa, jotta voisiin käsitellä tätä muutosvivendia siten, että yhteistyö saataisiin kannettua läpivastuullisella tasolla kiinnittäen huomiota eri osapuolten toimivaltuuksiin. Parlamentti ei voi hyväksyä sitä, että valvontaa harjoitettaisiin valtioiden taho, kautta. Seuraavana edustaja Toiva, olkaa hyvä. Äh, Paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja. Arvoisa valtiovarainministeri, kiitokset näin alkuun teille myöskin liberaaliryhmän puolesta. Hienoa, että olette tulleet tänne vieraaksemme ja kerroitte neuvoston kannan vastuuvapauskysymykseen liittyen. Minulla olisi kaksi kokonais, kysymyskokonaisuutta, jotka haluaisin ottaa esille. Ensimmäinen liittyy juuri kuulemaamme ajalla Senderin ajatukseen aiheesta neuvoston vastuuvapaus. Lissabonin sopimuksen mukaisesti tilanne on sellainen, että neuvosto antaa vastuuvapaussuosituksen ja parlamentti sitten myöntää vastuuvapauden. Kyse on suosituksesta ja päätöksestä, eli tässä on olemassa selkeä ero, ja siksipä onkin ihan selvästi ymmärrettävistä, että neuvosto ei halua symmetristä vastavuoroisuutta, vaan epäsymmetristä vastavuoroisuutta harjoitettavan. Tähän liittyen meitä kiinnostaisi puheenjohtajavaltion näkemys siitä, että oletteko liberaalien kanssa samaa mieltä siitä, että kaikki talousarviot ja budjetit valvottaisiin edustajien toimesta. Ja sitten kysyisin, että suositteleeko neuvosto neuvoston vastuuvapautta? Siinäpä konkreettiset kysymykset niin neuvoston talousarvioon liittyen. Toinen kysymyskokonaisuus liittyy muotoiluseikkoihin, jotka on luettavissa neuvoston suosituksista. Te vaaditte komissiota ryhtymään toimenpiteisiin, jotta virheaste pienenisi samalla kuitenkin tunnustaen, että olette erittäin huolissanne sen suhteen, miten jäsenvaltion tasolla täytäntöönpano on toteutunut. Tehän viittasitte itsekin tähän jaettuun vastuuseen meidän kannaltamme täällä parlamentissa olisikin tärkeä tieto se, että miten keskustelut neuvostossa asian tiimoilta etenevät, sillä oikeastaan kyse on siitä, että ainakin kun katsoo näitä teidän asiakirjoja, niin syntyy sellainen vaikutelma, että te vaaditte komissiolta sanoen, että teidän täytyy tehdä jotain, mutta sivulauseessa toteatte, että oikeastaanhan tilintarkastustuomioistuin on ilmoittanut, että jäsenvaltiot olisivat hoita- voineet hoitaa asiat itsekin. No me vois, voisimme sanoa, että jäsenvaltio olisi vastuussa, mutta neuvostossahan jäsenvaltiot ovat edustettuina, joten kysyisinkin, että miten keskustelut etenevät. Analysoidaanko todellakin juurta jaksaa näitä syitä ja seurauksia, ja on olemassa jäsenvaltioita, jotka jo vuosi tolkulla ovat sortuneet suurempiin virheasteisiin. Tämä ei ole kovinkaan avoin lähestymistapa, ei voida puhua mistään benchmark-järjestelmästä. Mehän tiedämme, että silloin kun toimitaan benchmark-järjestelmää käyttäen, niin silloin luvut ovat tiedossa. Me saimme myöskin aikanaan komissiolta selkeää tietoa eri alueista, jotka ovat aina olleet ongelmien kourissa, eivätkä ole oppineet menneistä. Ja tästäpä syystä olisikin tärkeää saada tietoon, miten neuvostossa käytävissä keskusteluissa nämä asiat on huomioitu ja mitä te suosittelette, jotta tämä demokraattinen vastuuvelvollisuus korostuisi enenevässä määrin. Me olemme aina korostaneet sitä, että meillä pitäisi olla kansalliset hallintojulkilausumat, eli että valtiovarainministerin allekirjoituksella saataisiin jonkinlainen poliittinen vastuu budjetitoimiin liittyen. Ja nyt kysyisinkin teiltä puheenjohtajavaltion edustajan ominaisuudessa, että mitä te olette mieltä näistä kansallisista äh, hallintojulkilausumista? Olkaa hyvä, arvoisa neuvoston puheenjohtaja. Tātad par šim te sākšu. Aloittaisin niin puhuja pahoittelee, mutta aloittaisin kansallisesta hallinnointien lausumista. Neuvosto ei kannata tällaisten lausumien käyttöön, käyttöönottoa, koska tilin tarkastustuomioistuinkin oli varsin skeptinen sen suhteen, miten ne vaikuttaisivat virhetasoon. On maita, joissa tällaisia lausumia tarjotaan, mutta ei voida sanoa, että siellä virhetaso olisi alhaisempi. Sitten muissa maissa, jossa hallinto on hajautettua tai jotka ovat osa liittovaltioita. Tällaisissa maissa on aivan mahdotonta ottaa käyttöön tämän tyyppistä julistusta tai lausuntoa. Tämä ei mahdollisesti ole osa parasta ratkaisua. Haluaisin muistuttaa teitä lainsäädännöstä, joka hyväksyttiin, kun kehitimme tätä uutta ohjelmaa Tämä on aivan erilainen kuin aikaisemmat ohjelmat. Aikaisemmissa ohjelmissa suhta, suuntauduttiin pikemminkin tyhjentävän varojen käyttöön, kun nyt lähestymistapa on tulos suuntautunut. Komission ja neuvoston parlamentin puolelta käytetään kaikki niitä mahdollisuuksia, joiden kautta tasoa voitaisiin laskea. Ja suhtaudun hyvin myönteisesti yhteistyöhön kolmen toimielimen välillä. Teimme yhteistyötä, kun kehitettiin uutta ohjelmakautta ja uskon, että sen kautta kyllä tilanne muuttuu. Tätä ei voida vielä sanoa vuodesta 2014, koska kausi on vasta alkanut ja vasta ennakkomaksuja on suoritettu, mutta uskon, että jat- myöhempinä vuosina virhetaso tulee laskemaan. Suuntaus on näkyvissä jo nyt. Jos vertaamme menneisyyteen, niin kyllä on nähtävissä suuntaus sille, että virhe tasot alenevat. Vuoden 2013 osalta sanoin jo, että maksuja oli kaksi kertaa enemmän kuin aikaisempina vuosina ja siltikin virhetaso laski. Mitä sitten tulee siihen mahdollisuuteen, että voitaisiin virheitä välttää? 25 jäsenvaltiota hyväksyivät viime tiistaina tämän päätöksen. Puhun nyt siis neuvoston vastuuvapaudesta. Me tuemme kaikkia tekstejä mukaan lukien neuvoston parlamentin ja komission budjetit. Neuvostolla ei ole mitään piilotettavaa ja uskon, että parlamentin asenne on sama. Mukaan lukien teidän varainhoitohallintonne tilan, tilintarkastustuomioistuin ei ole havainnut mitään vakavia virheitä budjetin toteuttamisessa Euroopan parlamentissa tai neuvostossa. Tai mitä tulee rahoitustiedotuksen ja säännönmukaisuuteen ja laillisuuteen, neuvosto toteuttaa ja kunnioittaa täysin Euroopassa perussopimusta, jossa hyvin selkeästi ilmaistaan kukin toimielimen vastuu. Euroopan parlamentti on vastuuvapauden antava, antava toimielin. Se antaa vastuuvapauden komissiolle ikävän er-, erillisille instituutioille. Neuvosto on todennut, että olemme toimittaneet kaikki tarvittavat tiedot, jotka liittyvät vastuuvapausmenettelyyn artiklan 319 mukaisesti ja sopimuksessa Euroopan unionista. Tämän artiklan mukaan neuvostolla ei ole muita vastuita. Kollegi Vaughan, bitte. Edustaja Vaughan, olkaa hyvä. Uh, thank you, Chair. It's, uh, it's gone four o'clock, so I'll try and condense uh, my... Kiitos puheenjohtaja. Kello on jo 16. Pyrin puhumaan lyhyesti. Minulla on kaksi kysymystä. Halusin palata jäsenvaltioiden vastuuseen. Mitä tulee virhetasoihin? Tämä on aihe, joka nousee kerta toisensa jälkeen. Arvo ministeri totesi sen, että monissa tilanteissa jäsenvaltioilla oli tarvittavat tiedot, jotka olisivat mahdollistaneet sen, että nämä havaitsevat virheet ensimmäinen kysymys on yksinkertainen. Teidän mielestänne, miksi jäsenvaltiot eivät käyttäneet tätä tietoa hyväkseen, jotta nämä räikeät virheet olisi havaittu? Toinen kysymys liittyy yksittäisiin jäsenvaltioihin. Monet kollegat ovat osoittaneet ymmärryksensä sille, että te ette halua nimetä ja häpäistä näitä jäsenvaltioita, jotka ovat tehneet paljon virheitä, mutta mainitsitte myös, että Monet virheet ovat tällaisia horisontaalisia virheitä, jotka toistuvat useissa jäsenvaltioissa, joten voisivatko jäsenvaltiot kenties työskennellä yhdessä, jotta nämä jakaisivat vaikkapa keskenään parhaita käytäntöjä ja työskentelisivät yhdessä komission kanssa, jotta todellakin löydettäisiin näissä näitä hyviä käytäntöjä, jotta voitaisiin vähentää näitä virheitä. Ja kenties puheenjohtajavaltio voisi helpottaa näitä keskusteluja siten, että jäsenvaltiot puhuisivat näistä ongelmista näistä käytännöistä siten, että tulevaisuudessa nähdään alhaisempia virhetasoja. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, olkaa hyvä. Paldies eh, par eh, šiem jautājumiem. Uz pirmo daļu es gribētu. Paljon kiitoksia näistä kysymyksistä. Mitä ensimmäiseen kysymykseen ne tulee, niin vastaisin sanomalla seuraavaa. Tietenkään en voi kaikkia asioita ja jäsenvaltiota koskevia asioita käsitteillä täällä, mutta jos puhutaan parhaiten käytänteiden vaihtamisesta, niin siihen liittyen voin todeta, että tällaista toimintaa harjoitetaan jo jäsenvaltioiden keskuudessa ja mitä tulee omaan maahani, niin tiedän, että virkamiestasolla näitä rakenteita laaditaan, meillä on olemassa valvontavirasto ja monet virkamiehet osallistuvat konferensseihin ja kouluttautuvat, kouluttavat myöskin muiden jäsenvaltioiden virkamiehiä näiden parhaiden käytetteiden vaihdon osalta. Ja olen tietenkin ylpeä siitä, mutta tietenkin lisäkoordinaatiolle olisi tarvetta. Ja tämäkin on luettavissa suosituksista. Eli me toivomme, että komissio tarjoaisi laajemminkin teknistä apua. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, oikein paljon kiitoksia. Kiitoksia, että pääsitte tänne paikalle ja esittelitte kertomuksen, joka ei oikeastaan juurikaan poikkea menneiden vuosien kertomuksista. Sen verran kertoisin teille, että Jäsenvaltiotasolta ei löydy lainsäädäntöä, joka liittyy intressiristiriitoihin. Jos jäs, hallitusten jäsenillä on osakkeita ja niihin ohjataan rahaa unionin rahastoista, ja tästähän syntyy intressien tai tämmöinen eturistiriitatilanne ja se pitäisi mitä pikimmiten ratkaista, joten ehkäpä neuvostonkin pitäisi pohtia, että miten tällainen eturistiriita voitaisiin ratkaista. Tästä on vain hy- hu- hyötyä kaikille osapuolille, jos tällaiset ongelmat saadaan ratkaistua. Oikein paljon kiitoksia, turvallista kotimatkaa ja toivottavasti olette mukana silloin, kun parlamentti sitten keskustelee varsinaisesta vastuuvapaudesta täysistunnossaan. Kiitoksia. Paldies, eh, priekšsēdētājs kundze. Eh, es esmu rezervējis eh, datumu. Olenkin jo vahvistanut päivämäärän budjettin neuvottelumenettelyä varten, joten kyllä tulen tänne takaisin. Ja toivon, että pystymme tekemään hyvin hyvää yhteistyötä niin, että saamme laskettua virhetasoa ja parannettua tilannetta yleensä. Paljon kiitoksia. Thank you very much. Thank you. Wir fahren fort in der Tagesordnung. Und äh, ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 5. No niin, nyt pääsemmekin esityslistalla eteenpäin. Pääsemme kohtaan viisi. Kyse on omasta tekstistäni. Siihen liittyen ihan muutama sananen. 20 kohtaa tässä on ja kyse on jäsenvaltioiden tiedon luotettavuudesta. Ja oikeastaan tämä liittyy siihen, mistä olemme juuri äsken keskustelleet. Me katsomme agrar ja sosiaalis kysymyksiä. Tässä keskitytään nimenomaan tähän jaettuun varojen hallinnointikysymykseen. Meidän mielestämme ongelmana on se, että kun tiedot eivät ole hirveän luotettavia, niin pääsi, pääjohtajien ilmoitukset ovat hyvinkin keskeisessä asemassa yhtä lailla kuin nämä synteesiasiakirjat. Mitä tulee näihin kohtiin 1-3, ne liittyvät tähän reilun kahteen miljoonaan euroon, ja minäkin olen huolissani tilanteesta ja tämä on johtanut siihen, että tulevina vuosina meidän tulee valvoa varojen käyttöä, niin kuin komissiokin tekee. Mitä tulee tulopuoleen, niin olen huomioinut varauman BKT-maksuihin. Tässä huomioidaan jopa vuoden 1995 luvut ja uskonpa, että meidän tulisi vaatia todellista toimintaohjelmaa, eli päätöslauselman kohdasta 47 on kyse. Mitä tulee Junckerin paketin rahoitusvälineisiin, nehän ovat keskeisellä siellä tässä paketissa, niin kun katsotte tekstini kohtaa 25, niin sieltä näette, mikä on tämänhetkinen tilanne, mitä tulee maaseudun kehittämisrahastoon. 437 miljoonaa euroa on siirretty pankeille, mutta vuoden 2013 loppuun mennessä yksikään euro ei ole siirretty loppu hyödyn saajille Kreikan osalta. Tämä on erittäin huolestuttavaa, sillä pennin pyörylääkään ei ole maksettu loppukäyttäjille. Mitä tulee korjaaviin toimenpiteisiin, niin komissio tekee tietenkin erinomaista työtä, mutta sitten milloin nämä varat palautuvat, niin se on aika lailla avoinna oleva kysymys. Tässä on aika lailla melko, aika lailla pitkiä viipeitä, varsinkin maatalouspuolella olemassa. Ja tämäkin on meidän mielestämme ongelmallinen asia. Sitten käsittelen täällä myöskin tilintarkastustuomioistuimen tarjoamin asiakirjojen pohjalta – Nehän ovat käytettävissä vuosille 2007-2014. Siellä viitataan niihin ongelmamaihin, jotka liittyvät sekä aluekehitys- että maatalousrahastoon. Ja sitten eturistiriita kysymykseen, jonka otin esille, niin kohdasta 40 ja kohdasta 126 siihen liittyvät maininnat löytyvät. Mitä tulee taas maatalouspolitiikkaan, niin tiedot eivät ole kovinkaan luotettavia ja sitten puutun siihen, millä tavalla se vaikuttaa käytännön tasolla toimiin. Virheaste on 7,5 prosenttia ja 6,9 prosenttia aluekehityspuolella. Ja olen pohtinutkin sitä, että mitä Kreikan Task Force on saanut aikaiseksi. Siihen viittaan kohdassa 118. Lisäksi käsittelen sitä, että miten nuorisotyöttömyyttä on käsitelty sekä romanivähemmistöä. Nämä ovat tärkeitä eurooppalaisia asioita, joten meidän ei tulisi vaieta Niihin viittaan kohdissa 130 ja 131. Ja on erittäin valitettavaa, että näistä varoista on niin vähän dataa käytettävissä. Eli me voisi sanoa laisinkaan, että paljonko varoja on siirretty romanin vähemmistöön kotouttamisen tai integraatiotoimiin. Niin, Kyllä tämä on aika lailla hankala paikka komissiolle. Hyvin olette täällä nyt kylläkin selviytyneet, mutta muistuttaisin, että luette muun muassa kohdan 182. Ulkosuhde, apu, kappale. Minä uskon, että DEFCON pääjohtajan varauma siihen liittyen, että yli 2 prosentin marginaali ei ole hyväksyttävissä oleva, niin on kyllä ihan paikallaan oleva kommentti. Ja mitä tulee ehdotukseen, että ennakkomaksu olisi 100 prosenttia ja se perustuisi arviointiin, ja sitten jälkeenpäin nämä varat, liiaksi maksetut varat, perittäisiin takaisin – ja takaisin perintä tapahtuisi, mikäli laillisuus ja asianmukaisuus ei olisi varmistettu. Eli oikeastaan nyt toimitaan toisin kuin mitä määräysten mukaan pitäisi tehdä. Niin mitä tulee Ukrainaan, niin 161-164 kohdissa tähän viitataan Ja sitten kohdat 166 ja 167. Me olemme useampaan otteeseen käsitelleet Tinduf-kysymystä ja meidän tulisi pohtia sitä, että miten jatkossa asiaa pitäisi käsitellä meidän toimistamme. Sitten Gaana. Kyse on selkeästä petostapauksesta ja me tarvitsemme todellakin avoimuutta. Kohta 168 on kyseessä. Saan muistuttaa teitä siitä, että kahteen otteeseen – tai kaksi luetteloa on olemassa näistä maksuista Gaadan suuntaan. Brittivaltuuskunta ja Maailmanpankki tiesivät näistä petoksista ja näistä kahdesta tietopankista. Toisessa tietopankissa varmaan oli listattuna tekaistuja henkilöllisyyksiä, mutta unionille ei asiasta ole ilmoitettu mitään, joten kyllä tämä vaatii jälkipyykkiä. Ja sitten IMG, International Management Group, kysymys. Se on yksityishenkilön järjestö, sillä ei ole oikeushenkilöllisyyttä laisinkaan, mutta on saanut miljoonia euroja käyttöönsä ja kyllä tätäkin tapausta täytyy vielä tutkia. Mitä tulee sitten Olafin työolosuhteisiin ja valvonta viranomaisen työolosuhteisiin, niin tämä liittyy kohtaan 193 ja sitten hallintomenot, eli kohdat 194-199, sitten henkilöstösääntöjen osittainen käyttö, vapaa-aika ja valinta menettelyyn aiheuttamat kustannukset, nekin löytyvät täältä. Ja sitten tämä ikuisuuskysymys, eli kertomus, 318 äh, artiklan mukainen kertomus. Tällä hetkellä tämä kertomus on aivan hyödytön. Me tarvitsemme todellista arviointia sen suhteen, mitä unionin kansalaisten maksamilla rahoilla on saatu aikaiseksi. Eli viittaan tässä Eurooppa 2020-hankkeeseen. Ja mielestäni ei ole kovinkaan järkevää unohtaa indikaattorit, eli lähdetään kysymystä muokkaamaan, mikäli vastaus ei miellytä. Minun mielestäni tämä ei ole järkevää toimintaa. Kaikki pääosastot käyttävät näitä indikaattoreita, mutta pääsihteeristö sitten ne vain kumoaa. Eli meidän tuli pitää kiinni vanhasta järjestelmästä joka tapauksessa. Siinäpä kaikessa lyhykäisyydessä kommenttini aiheeseen liittyen, ja jos teillä on jotain kommentoitavaa, niin olkaapa hyvä. Haluaako komissio lausua tähän kertomukseen liittyen jotain? Arvoisa komission jäsen, olkaa hyvä. Dear Chairwoman and, uh... Hyvä puheenjohtaja ja esittelijä Rova Gresle, hyvät valiokunnan jäsenet, hyvät tilintarkastustuomioistuimen jäsenet. Kuten tiedätte, edustan täällä komissiota George Evan sijaan, mutta olin täällä itse tammikuussa omaa vastuuvapausasiani varten tilaisuuksissa teillä oli jo mahdollisuus keskustella haasteista ja vaikeuksista, joita tilintarkastustuomio istuin toi tietoomme kertomuksessaan ja erityiskertomuksessaan koskevat 2013. Tämä vastuuvapauskertomus on hyvin perusteellinen harjoitus, jonka komissio ottaa hyvin tosissaan. Tämä suuntaus kasvavalle virhetasolle on nyt saatu rikottua, vaikka kuten tiedätte, se on edelleen 4,7 prosenttia. Komissio edelleen jatkaa valvontajärjestelmien ja yksinkertaistamisen ja paremman suorituksen parantamisessa. Komissio on sitä mieltä, että tämä äh, vastuuvapaus äh, mietintöluonnos on on rakentavaa. Tässä tuodaan esille tilintarkastustuomioistuimen heikkouksia ja pyydetään toimia, joilla parannettaisiin nykyisen varanhoidon hallinnon tasoa. Olemme tyytyväisiä siitä, siitä kunnianosoituksesta, jota tämä valiokunta on antanut komissiolle niin, että se voisi sitä kaikilla kapasiteetillaan toteuttaa asianmukaisesti. Toivotamme tervetulleeksi suuren osan suosituksista, jotka ovat mukana tässä päätöslauselmassa. Komissio sitoutuu täytäntöön panemaan nämä suositukset, jotta voitaisiin puuttaa, puuttua tehokkaasti esiin tuotuihin ongelmiin. Niin kuin aikaisemminkin, eh, valmistelemme kirjeen ja toimitamme sen teille pian. Siinä kerrotaan komission kanta koskien näitä kaikkia kohtia, jotka olette tuoneet esille. Varapuheenjohtaja Georgieva tulee seuraavaan valiokunnan kokoukseen, olikohan se 24. vai 3. päivä maaliskuuta, ja voi kertoa silloin yksityiskohtaisesti komission kannasta ja vastata yksityiskohtaisiin kysymyksiin ne. Haluaisin nyt puuttua kuuteen alueeseen, jotka koskevat tätä ensimmäistä reaktiota. Ensinnäkin korrektiivinen korjaava mm, kapasiteetti, sitten hallinnointijärjestelmät ja sitten suorituskyky. Haluaisin lyhyesti puhua myös yksinkertaistamisesta. Viidenneksi haluaisin puhua budjettikurista ja lopuksi vielä sisäisistä politiikoista, joka on ala, jonka parhaiten tunnen. Hyvä puheenjohtaja, hyvät jäsenet. Yksi keskeisimmistä asioista koskee korjaavaa kapasiteettia ja jäämä, jäännösvirhetasoa. Gräsle laatti tämän mietinnön täällä kohdassa 109. Hän toteaa, että hän tukee täysin komission politiikkaa, jonka mukaan keskeytettäisiin maksut. Komissio saa, suosi, saa voimaa tästä suosituksesta, joka on mietinnössä, joka koskee politiikan linjan keskeyttämistä ja maksujen keskeyttämistä. keskeyttämistä. Komissio noudattaa tällaista että silloin, kun on se näyttöä se vakavista puutteista hallinnointijärjestelmissä ja valvontajärjestelmissä. Esimerkiksi kohesio politiikassa 2013 komissio on aloin avannut 265 uutta tapausta, joissa on mukana noin 5 miljardia euroa. Komissio on myös jo perinnyt takaisin korjannut 3,5 miljardia euroa. Viimeisen viiden vuoden aikana rahoituskorjausten määrä oli noin 2,2 prosenttia kaikista maksuista. Jos nyt katsotte, kuinka paljon korjauksia ja perintöjä vuosien mittaan on tehty, niin näette, että järjestelmän korjaava kapasiteetti varmistaa sen, että merkittävä osa vuotta vuotuisesta virhetasosta, jonka tilintarkastustuomioistuin on arvioinut luultavimminkin tulevina vuosina korjataan ja kompensoidaan. komissio aikoo parantaa raportointia ja laskumääriä ja parantaa näitä äännösvirhetasoja tasoja. Sitten haluaisin mennä seuraavaan kohtaan valvontaan ja järjestelmän vahvistamiseen mietintöluonnoksessa pyydetään, että komissio vahvistaisi järjestelmiä erityisesti, kun kyseessä on jaetut järjestelmät ja yhteinen hallinnointi, jotta voidaan puuttua nykyisiin ongelmiin. Komissio tekee enemmän yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa, tarjoaa koulutusta ja asettaa oikeat kannustimet, jotta korjauksia tehtäisiin. Te aivan oikein korostitte sitä, että on tehtävä yhteistyötä ja on toimitettava asianmukaisia tietoja jäsenvaltioista komissio eh, käyttää erityisjärjestelmiä ja tarkastuksia, joiden myötä se valvoo hallinnointi- ja valvontajärjestelmiä ja sitä, kuinka niitä jäsenvaltioissa täytäntöön pannaan. Komissio ottaa mukaan myös parlamentin suosituksen, jonka mukaan lisättäisiin näitä sattumalta valittuja tarkastuksia, kun laaditaan näitä vuotuisia tarkastuskertomuksia. Jos komissiolla on epäilyksiä kerrotusta virhetasosta, niin sen oman tarkastuskokemuksensa perusteella ja kansallisten viranomaisten kanssa yhteistyössä tulee toimimaan. Komissio aikoo ottaa omakseen nämä parlamentin suositukset koskien näitä virhetasoja ja toimia, mikäli eroavaisuudet ovat suuria. Nyt haluaisin mennä tähän suorituskohtaan. Tulemme keskittymään suoritukseen enemmän kuin koskaan. Sanotte tämän mietinnössä, ne tarvitaan uutta suoritustulosperusteista kulttuuria, niin että budjettia voidaan käyttää paremmin. EUn toimien lisäarvosta on tulossa yhä tärkeämpi ja suoritusta mittaavien, tuloksia mittaavia välineitä on kehitettävä. Tämä asia on hyvin tärkeä komissiolle, kun rahoitus ja inhimillistä resursseista on pulaa, niin on tärkeää saada enemmän irti joka ikisestä kulutetusta eurosta. Tämän on oltava keskeinen prioriteetti paitsi komissiolle, niin myöskin kansallisille viranomaisille. Ne hallinnoivat noin 80 prosenttia EUn varoista. Puheenjohtaja Juncker haluaa, että uusi komissio saa aikaan konkreettisia tuloksia koskien näitä politiikan toimen prioriteetteja, jotka on poliittisissa suuntaviivoissa mukana hänen agendallaan, joka koskee työpaikkoja, kasvua ja demokraattista muutosta. Tämä muutos on omistettu sille, että parannetaan komission tuloskulttuuria ja prosesseja niin, että saadaan vahvempi ja johdonmukaisempi suoritushallinnointi ja valvontakehys, jonka kautta voidaan vakuuttavasti kertoa ja raportoida niistä tuloksista, joihin on päästy. Tärkeintä tässä eh, suoritusten valvonnassa ja eh, tarkastuksessa on jo olemassa. Nämä ovat jo olemassa komissiossa. Vaattuinen ex ante tavoitteiden asettaminen komission yksiköissä ja hallinnointisuunnitelmista ja sitten ex post arviointi vuosikertomuksissa ja näissä artikla 318 kertomuksissa ovat muodostuneet kulmakiviksi suoritusarvioinnille. Ja tulemme edelleen jatkamaan tätä työtä ja kertomaan, laatimaan kertomuksia säännönmukaisesti. Nyt haluaisin vielä käsitellä yksinkertaistamista. Siitä jo aikaisemmin lyhyesti puhuin. Tämä on hyvin tärkeä asia meille kaikille kahdesta tärkeästä syystä. Yksinkertaistamisella voidaan vähentää hallinnointikustannuksia julkishallinnolta ja edunsaajilta. Esimerkiksi on helpompi toteuttaa valvontaa ja hankkeita on helpompi hallinnoida, kun käytetään yksinkertaistettuja kustannusvalintoja. Silloin voidaan keskittyä enemmän tuloksiin ja suoritukseen näin voidaan edesauttaa ja lisätä juuri tätä tulosperusteista toimintaa. Sitten lyhyesti budjettikurista. Aivan lyhyesti budjetista ja omista varoista. Maksupula oli todellinen ongelma vuoden 2014 loppuvuoden loppuvuodesta. Komissio aikoo tehdä tiivistä yhteistyötä molempien budjettivallan käyttäjien kanssa, jotta saadaan nämä maksamatta olevat maksut kuriin. Tässä yhteydessä kaikkien komission yksiköiden on tehtävä yhteistyötä, jotta voidaan edelleen parantaa arviointia ja millaisia maksuja tarvitaan ja otetaan huomioon menneisyyden suuntaan vastaukset ja absorptiokyky, jotta voidaan tehdä asialliset keskivälin arvioinnit. Tämä on hyvin tärkeää, jotta halu, jos halutaan saada hyvin toimiva budjettimenettely ja komissio tulee, tulee pitämään kiinni sitoumuksista, jotka se tässä asiassa on tehnyt. Viime vuoden keskustelut BKTLstä voitaisiin ratkaista rakentavalla tavalla. Komissio on sitä mieltä, että BKT-lukujen tarkastus oli merkittävä askel eteenpäin tilastoprosesseissa. Tällä hetkellä käytetty tilastot ovat parhaita, mitä koskaan on ollut. Ne osoittavat, millaisia tuloksia komission investoinneilla on ollut parantamalla jäsenvaltioiden tilastotietoja. Usko uskomme siis, että kritiikki tässä metatilasunnossa ei ole oikeutettua. Lyhyesti lopuksi vielä sisäisestä politiikasta. Tämä oikeastaan koskettaa oma aluettani. Mietinnöstä näemme, että onnittelitte komissiota koskien seitsemännen puiteohjelman täytäntöpanoa ja pidettävänä, että komissio on suorittanut yli 500 vientitarkastusta ja niin edelleen. Tilintarkastustuomioistuin on tehnyt tärkeitä suosituksia koskien sisäistä politiikkaa. tilien pohjana olevat säännöt ovat hyvin monimutkaisia ja niistä tuleekin mm, suuri osa ongelmia Komissio tarkastelee asiaa ja pyrkii löytämään tapoja välttää samantyyppisten ongelmien toistumisen lyhyellä aikaa välillä. Olemme sitä mieltä, että yksinkertaistetuille kustannusvaihtoehdolla voidaan merkittävällä tavalla vähentää virheiden määrää myös tällä kulualueella. Haluaisin kiittää näistä rohkaisuista koskien tutkimuspolitiikkaa ja haluaisin kiittää tästä tunnustuksesta. Hyvät naiset ja herrat, toivon, että nämä ensimmäiset reaktiot ovat teille hyödyllisiä. Voisi olla hyvä vielä. Toivon, että niistä on hyötyä vastuuvapausmietinnön viimeistelyssä. Odotan tiivistä yhteistyötä esittelijän ja budjettivaliokunnan jäsenten, budjetin siis talousarvon valvontavaliokunnan jäsenten kanssa. Paljon kiitoksia arvoisa komission jäsen. Haluan antaa myöskin puheenvuoron tilintarkastustuomioistuimen edustajalle, paitsi jos ette halua sanoa yhtään mitään. Ja, dann hat ums Wort gebeten der Kollege Panjo. Siinäpä tapauksessa puheenvuoro saa edustaja Panjo. Kiitos, puheenjohtaja. Kuten mietintä luonnoksessanne mainitsitte, Olaf-kertomus, joka julkaistiin muutama viikko sitten, niin mahdollisesti sen, että tämä Tinduf-leirin varojen väärinkäyttö oli mahdollista tuon esille. Minulla olisi tähän ihan muutama kommentti. Ensinnäkin minä tuen teidän ehdotusta siten, että Olafin olisi tullut suositella takaisinperintää ja eh, ei ole ymmärrettävissä, miksi näin ei tehty, ja minä haluaisin tukea teidän näkemystä tämän asian suhteen. Toinen huomio. Emme ymmärrä, miksi tämä kertomus raportti julkaistiin vasta seitsemän vuotta, kun tämä valmistui Olafissa. Tämä olisi kokonaisuudessaan julkaistava. Valtaosa tästä on luottamuksellista tietoa muun muassa eri toimijat tässä hankkeessa. Mielestäni kyseessä on avoimuuteen liittyvä erityisen tärkeä asia. Lisäksi nämä humanitaariset väärinkäytökset, no tämä liittyy tähän etelä ongelmaan ja tässä on tehokkaasti puututtava leirien turvallisuuteen ja ongelmiin. Ja tässä on varsinkin tämä Marokkoon liittyviä tiettyjä toimenpiteitä, joita on YK on toimesta tehty. No, tässä nämä kommenttini. Olisi suotavaa, että komissio etenee tulevina vuosina tämän asian suhteen. Kiitos. Kiitoksia, koska muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, niin haluaisin lausua niin, edustaja Sarvama, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Just very, very brief. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Minäkin haluaisin kiittää teitä tästä luonnoksesta ja yleisesti totean, että vahvasti tuen tätä yleistä lähestymistapaa, joka on luettavissa tässä tekstistä. Eli tarkoitan tällä sitä, että me emme voi olla liian kriittisiä. Yhtenä esimerkkinä 36-39 kappaleet. Useampaan otteeseen olen jo viitannut näihin kysymyksiin, ja kuten jo tänään aiemmin totesin ministeri Reijersille, niin meidän työmme eivät johda mihinkään unionin taloudellisia intressejä vaalitaessa, jos emme puutu itse dataan. Ja toteaisin vielä sen verran, että niin pitkään kun puhumme sormella osoittamisesta, niin se johtaa harhaan. Tarkoituksena ei ole osoitella ketään sormella, vaan tarkoituksena me on oppia, oppia toisiltamme. Ja ja jos me luotamme toisiimme ja kunnioitamme toisiamme, niin silloin kyse ei ole mistään syyttelystä tai sormella osoittamisesta, vaan kyse on veronmakseen varojen hoitamisesta. Se on meidän keskeinen tehtävämme, niin kuin kohdissa 36-39 ja 51 sanotaan. Ja olen valmis tukemaan näitä mainintoja näissä kyseisissä kappaleissa. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Tekstiin liittyen toteaisin, että maatalouspuoleen liittyen ensimmäistä kertaa saimme komissiolta asiakirjoja käyttöön. Me olin todellakin hienoa, että nämä tiedot olivat saatavilla ja tarkoituksena oli todellakin käyttää näitä asiakirjoja, tarjota niitä suuremmalle joukolle – eikä ainoastaan niille, jotka näitä vuosikertomuksia läpi kahlaavat. Eli on olemassa tietoja, joita pitää vain jakaa ihmisten käyttöön. Kiitokset komission jäsenelle. Mielestäni komissiolla ei ole mitään syytä valituksiin. Pahemminkin ne olisi voinut käydä. Erityisesti nämä huonoiten toimineet pääjohtajat Niino Petrin sanojen sanat niin tämä asia olisi voitu ottaa selkeämminkin esille. Ehkä olisi paikallaan myöskin muistuttaa, että unioni koostuu jäsenvaltioista ja jäsenvaltioiden täytyy auttaa meitä tilanteen parantamiseksi. Kuultuamme, mitä puheenjohtajan puheenjohtavaltion edustaja sanoi, niin tuskinpa tällä saralla mitään sen kummempaa enää tapahtuu. Ehkäpä kertomuksen pohjalta omaa työtämme voidaan kehittää, ainakin siksi se on tarkoitettu. Tiedän, että laajentumispääosasto ei ole kovinkaan tyytyväinen, mutta minä lisään tänne vielä jonkun virkeen puolikkaan. Sanotaan, että on tehty muutokseen hieno juttu ja sitä rataa, mutta sanottakoon, että tämän tyyppinen varojen käyttö, kuten laajentumispääosastossa on tehty, niin se, jos mikä on harhaan johtavaa, sillä kymmenen vuoden ajan olen katsonut näitä palautusmaksuja, joilla aina vain pohtinut sitä siten, että missään muualla ei toimita näin tehokkaasti kuin laajentumispääosastossa, Enkä olisi koskaan keksimällä keksinytkään, että kyse on tarkoituksellisista liikamaksuista, joita on peritty takaisin. Eli kyse on maksuista, joita olisi koskaan pitänyt maksaa ja sitten sanotaan, että rahat on peritty takaisin, niin se nyt on kyllä budjettilainsäädännön luovaa tulkintaa. En pitkään tajunnut, että mistä on kyse. Ja sitten kun tajusin tämän kikkailun luonteen, niin ei tämä hyvä asia ole. Mutta hienoa, että olette muuttaneet tilanteen. No ei teillä olisi vaihtoja, oh, vaihtoehtoja ollutkaan. Viime viikolla keskustelin puhelimitse komission jäsenen Haanin kanssa. Ja sitten kollega Panjo tästä Tinduf-asiasta olen nyt saanut kirjeitä, jossa sanotaan, että ranskalaiset vaikuttavat minuun. Vaikuttaa siltä, että tämä on valtavan tärkeä asia, johon liittyy polisaario ja olen nyt Olafin kertomuksesta oppinut. Olen muuten pahoillani sitä, että emme ole sitä tänä, tätä ennen saaneet käsiimme. En tuntenut sitä aikaisemmin, mutta tästä kertomuksesta olemme nyt lukeneet, että esimerkiksi maksamme rahoja polisaariolle. Emmekä usko, että eurooppalaiset varat ovat sitä varten. Tätä, tästä syystä olemme tästä puhuneet ja Georgivan kanssa ja olen nyt huolissani sitä, että edelleen toimitetaan merkittäviä määriä, määriä 10 miljoonaa euroa tuonne. Hän kyllä selitti tätä asiaa ja ymmärsin, mutta en oikein ymmärtänyt sitä, että jos kaikki se, mitä, mikä Olafin kertomuksessa on, niin emme voi tätä oikein myydä veronmaksajille. En tarkoita, että vastustan tai kannatan tätä. En tunne sitä selkkausta, enkä halua siitä tietää mitään, mutta se ei kyllä käy päinsä, että Euroopan unioni maksaa pakolaisille niin, että he saavat humanitaarista apua. Tämä on aivan skandaali. Sitten toistakseen tätä kautta rahoitetaan kaiken tyyppisiä järjestöjä. Ja ihan päätä huimaa, kun katsotaan ja ajatellaan, että se mitä täällä luulemme te, tekevämme hyvässä uskossa, niin ne käännetään aivan toisinpäin. Siksi olen päättänyt jatkaa tämän asian kaivallimesta ja teen teille eh, eh, ehdotuksia niin, että saamme vähän tähän lisää kaikupohjaa. No kun nyt meillä kaikilla on niin mukavaa ja kun Defcon pääjohtaja on paikalla, niin kysyisin, että mitäs tietoa teillä on img liittyen? Tämä on herkkua. IMG tarkoittaa sitä, että 134 miljoonaa euroa on annettu komission kautta yksityishenkilölle. Silloin kun unionilta yliopistot haluavat rahaa, niin niiden pitää osoittaa, että he ovat oikeushenkilön asemassa ja toimivat juridisena henkilönä. Ja nyt kyse on organisaatiosta, joka ei ole olemassa niin ei se ole oikeastaan mikään organisaatio, vaan se on joku juttu. Ei oikeastaan mikään juttukaan, vaan yksityinen henkilö. Ja 134 miljoonaa euroa. En pyydä vastausta komission jäseneltä, se te tuskin vatvot tällaista, äh, tällaisia pikkujuttuja, mutta kysyisin, että miten jatkossa aiotte toimia. Ja muistuttaisin teitä siitä, että me emme anna periksi, minä en ainakaan. Ja, vielen Dank, Frau Gressle. Niin paljon kiitoksia kollega Gressle, niin otitte tatuttuun tapaan aina sen tärkeimmän asian esille. Tässä vaiheessa voin todeta seuraavaa. Silloin kun kuulimme, että Olaf tutkii asioita, niin ryhdymme toimenpiteisiin, eli uusia sopimuksia ei ole tehty IMGn kanssa. Eli vaalimme yhteishallintoperiaatetta. Olaf-kertomus on nyt pöydällä. Sisällöstä en tietenkään voi kertoa teille mitään, mutta me käymme tämän kertomuksen läpi. Ja kun saimme tämän kertomuksen, niin maksut on keskitetty. Ja kaikki toimet, jotka liittyvät yhteishallinnointiin, niin, niin ne on jäädytetty, kunnes kert- Olaf-kertomus on käyty läpi. Ja palaamme tietenkin tähän asiaan omilla ehdotuksillamme Olafin kertomukseen nojautuen, mutta saaneen muistuttaa teitä siitä, että olette aivan oikeassa, että nyt on olemassa epäilyksiä IMGn oikeushenkilöllisyysstatuksen suhteen. Tähän mennessä ei ole kuitenkaan osoitettu, että varat olisi käytetty väärin hyödyksi. Sanottakoon tämä nyt vain tarkennuksen nimissä en halua vähätellä asiaa, mutta haluan kuitenkin rajata näitä vahinkoja. Kyse ei ole siitä, että olisi tietoa varojen väärästä käytöstä, vaan kyse on siitä, että onko IMG oikeushenkilö vai ei. Me suhtaudumme tietenkin vakevasti tähän asiaan, ja kunhan Olaf-kertomus on tarkastettu, niin tietenkin, tietenkin sitten olemme taas teihin yhteydessä. Kiitoksia. No teillähän tämä kertomus on ollut jo vaikka kuinka pitkään pöydällä. Kauanko tämä selvitystyö kestää? Ja saan muistuttaa teitä myöskin siitä, että IMGllä oli Pekasuksessa tehtävä, eli maksaa Palestinan autonomia viranomaisille. Tästä on olemassa myöskin tilintarkastustuomioistuimen teksti, ja tiedämme, että No tarkkaa lukua ei ole, ole mutta 10 000, 20 000 tai 50 000 ihmistä on makset, saanut maksunsa myöskin Hamas-alueella. Siellä ihmiset eivät mene edes töihin, joten tilintarkastustuomioistuin ei voinut edes keskustella kaikkien maksusaajien kanssa. Tietenkin tämä liittyy osittain myöskin miehitettyjen alueiden hankalaan tilanteeseen. En minä haluaisi tätä näin yksinkertaista nähdä, kuten te sanoitte. Mutta mitä tulee IMG, niin sanoisin vain, että olkaa tarkkana, hankalaksi saattaa mennä. Mielestäni kaikki nämä sopimukset pitäisi käydä luottamuksellisessa hengessä läpi. Minusta ei tunnu siltä, että komissio olisi juurta jaksain käynyt nämä sopimukset läpi ja muistuttaisin teitä siitä, että komissio ei ole tarkastanut edes kaikkia IMG-sopimuksia, joten miten voitte sanoa, että kaikki kunnossa, vaikka ette tunne edes kaikkia näitä sopimuksia, mitä rahoilla on tehty tai mitä tulee Pegasus-tapaukseen IMGllä on jossain hotellihuoneessa tietokone, ja sitten on vain maksettu jostain mitä tämästä työstä, joten kyllä komissio pitäisi pikkuhiljaa selvitellä näiden, näitä asioiden taustoja ja lämästä meille kunnon asiakirjan nivaska pöydälle, josta käy ilmi, miten voi olla mahdollista, että tällainen organisaatio, jolla ei ole edes kunnollista perustamisasiakirjaa, niin on saanut Vuosi tolkulla komissiolta vain siunauksensa. Ilmeisesti se on kelvannut kaikkiin toimiin, ikään kuin joka paikan höylä, eli kun tarvetta oli, niin IMGtä voitiin käyttää. Tästä mielelläni kyllä keskustelen kanssanne. Minä olen kyllä perillä asioista, sillä vuosien ajan olen seurannut tilanteen kehittymistä, joten olisikohan mahdollista saada vastausta tähän? No tänään en todellakaan voi kertoa teille paljon enempää. En senkään vertaa mitä kollega Piibalks viime vuonna IMG liittyen lausui, mutta muistan kyllä, että te vaaditte kattavaa kertomusta. Kuten sanottu, Olaf-kertomusta käydään paraikaan läpi, mutta mitä tulee väitteeseen, että IMGn toimia ei olisi tarkasteltu laisinkaan. IMGhen sovelletaan samoja määräyksiä kuin äh, muihinkin sopia osapuoliin, eli ei mitään poikkeuksia ole tehty. Me tiedämme yhtä lailla kuin tekin, että IMG on aktiivinen hankalissa tilanteissa ja EDF-kertomus osoittaa, kuinka hankalasta tilanteesta on ollut kyse. Ja mitä hankalammaksi tilanne menee, sitä suuremmat riskit ovat olemassa ja silloin tietyt toimit eivät ole toteutettavissa samalla tavalla kuin yksinkertaisissa tapauksissa. Tämä kannattaa muistaa, mutta muistan kyllä, että te haluatte kattavan selvityksen ja raportin pöydällenne. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Muita kommentteja ei taida olla, kukaan ei pyydä puheenvuoro, joten tämä esityslistan kohta on käsitelty loppuun. Niin arvoisa komission jäsen, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos paljon, puheenjohtaja Grösle. Ensinnäkin haluan kiittää teitä tästä sormella osoittelus, osoittelemisesta olen sitä mieltä, että eurooppalaisille ja Euroopan komissiossa työskenteleville tärkeää on se, että meidän on löydettävä ensinnäkin ongelma ja ryhdyttävä toimiin sen jälkeen, ja tämän jälkeen meidän on kerrottava, kuinka edistytään. Tämä on meidän työmme perusta. Olemme täysin yhtä mieltä sen kanssa, mitä sanoitte. Tämä ei aina ole täysin mustavalkoista Tämä meidän työskentely joskus on, olla hieman harmalla alueella. Kun ongelma löydetään, teemme kaikkemme, jotta siihen voidaan puuttua. Mutta nyt haluaisin antaa puheenvuoron Lainemis ja naapurusasioiden pääosastolle. Ja hän saisi kommentoida tätä mainitsemanne asiaa. No Mikäpä siinä, olkaa hyvä vaan. Thank you very much. And, uh... Kiitoksia oikein paljon. Käsitin, että keskustelitte komission jäsen Haanin kanssa jo tästä asiasta. Ei varmaan tarvitse puhua pitkään. Olen varmaan hyvä, että käymme vuoropuhelua tässä vaiheessa aivan lyhyesti kertomuksessa tai tässä mietinnössä otetaan esille neuvoston ennakkorahoituksen selvitys mä tehdä selviksi sen, että digilaajentumisessa oli neljä tällaista selvitysmenettelyä silloin, kun puhuttiin keskittetystä täytäntöpanosta, niin kuin te- tehdään osittain niiden maiden kanssa, jotka ovat laajentumisprosessissa. Kun tällainen selvitys tehdään, se tehdään ohjelman loppuvaiheessa. Tuolloin validoidaan laillisuus ja säännönmukaisuus – ja tuolloin tehdään, suoritetaan myös perinnät ja tuolloin käydään, viestitään tämän edunsaajan kanssa. Sitten on toinen asia, joka liittyy väliaikaiseen tilintarkastusmenettelyyn, joka otettiin käyttöön ennakkorahoitusta varten. Tämä asia tuotiin esille tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa ja siinä tunnustettiin, tunnustimme, että on sijaa parannuksille ja siihen nyt pyrimme ja siihen tekin viittasitte. Mitään tilintarkastusselvitystä ja ennakkorahoitusselvitystä ei tule tällä hetkellä vasta sitten, kun sopimukset on solmittu ja muulta osalta meidän on otettava mukaan kustannusperusteista selvitystä ennakkorahoituksen osalta, mutta minun on korostettava, että tässä väliaikaisesta menettelyssä kyseessä ei ole tilien selvittäminen eh, laillisuuden ja säännönmukaisuuden kanssa. Ja tämän teemme selväksi, kun keskustelimme tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Ja tämän asian, jonka mehinkin haluaisimme eh, selventää jatkoa varten. Nämä kohdat haluaisin tehdä esittää tässä. Paljon kiitoksia. Niin, ymmärrän, että te olette yhdistäneet tässä kaksi talousasiaa yhdeksi kokonaisuudeksi. Niin, myönnettäköön, että enpä olisi uskonut, että näin voitaisiin tehdä. Kollega Lasaros tilintarkastustuomioistuimesta, olkaapa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja tilintarkastustuomioistuimen puolesta minä haluaisin esittää kiitoksemme sille, että muistitte menehtynyttä kollegamme Henri Kokmaa. Hänen panoksensa oli varsin arvostettua ja käsittelemme tätä enemmän, kuin käsittelemme huhtikuussa 2014 eteenpäin tapahtuvia toimintaohjelmia tilintarkastustuomioistuimessa me olemme sitä mieltä, että päätöslausumat, jotka koskevat vastuvapauden mieltämistä, ovat erittäin tärkeä panostus meidän työhömme ja ajatusten vaihto tämän kohdan neljäalaisena niin tässä puhuttiin näistä kansallisista ilmoituksista. Minä haluaisin täsmentää, että tilintarkastustuomioistuimen kanta on se, että kansalliset ilmoitukset nykyisessä muodossaan niin niistä ei ole kovinkaan paljon käyttöä, kun puhutaan näistä sopimuksen mukaisista velvoituksista ja niiden vastuuvapauksen niiden puitteissa tapahtuvasta vastavakuuksien myöntämisestä. Paljon kiitoksia tästä tarkennuksesta. Niin toden totta, tällaisia kommentteja olisi voitu esittää myöskin edellisen esityslistan käsittelyn esityslistan kohdan käsittelyn yhteydessä. Noin, nyt olemme päässeet tämän esityslistan kohdan loppuun ja pääsemmekin esityslistalla kohtaan kuusi. Martina, sinäkö vastaat tästä? Eli Vastuu vapauden myöntäminen. Ja, niin, olkaapa hyvä. My voice. I hope I will make... Kiitos ja pahoittelut äänestäni. Uh, pieni hetki Martina. Monet ovat nyt lähdössä tästä salista, joten pieni tauko. Komission jäsen ilmeisesti jää vielä tänne. aber dann, ja. Genau, ja. ja. Martina. Okay. No niin, Martina, ole hyvä. Uh, the European... Kiitos. Euroopan kehitysrahasto on erittäin tärkeä työkalu sille, että rahoitetaan erityisiä kehityshankkeita ennen kaikkea asevemaissa. Tämä oli hyvä vaihtoehto tuoda esille kolme asiaa. Tämä mietintö ensinnäkin painopistealueet se, että alevi korostetaan opitut läksyt ja se, että luonnostetaan suosituksia tulevaisuutta varten. Uh, for the priorities, uh, first of all. Painopistealueiden suhteen EKR-painopistealueet on määriteltävä poliittisten suositusten perusteella ja tiettyjen kriteerien mukaan, jotka määritellään rahoitusperiaatteiden mukaan. Me kiinnitämme huomiota korkean tason riskiin, joka on olemassa kehittyvissä maissa. Tämä korkean tason riskille altistuminen johtuu geopoliittisista toimielimiin liittyvistä ja hallintoon liittyvistä ongelmista. Lisäksi minä haluaisin tukea innovatiivisempaa rahoitusinstrumenttien käyttöä, parempaa hallintoa ja parempaa valvontaa. Ja minä tuen sitä, että Euroopan investointipankin eri välineitä tuetaan, jotta saadaan parannettua EU-varojen käyttöä. Painopistealue 4 on se, että me ehdotamme pitkällä aikavälillä tapahtuvaa EKRn mukaan ottamista EU-budjetin rakenteisiin pidemmällä aikavälillä siis. Painopisto oli viisi. Rahoituksesta on keskusteltava kansainvälisten järjestöjen kanssa, varsinkin niiden kanssa, jotka työskentelevät Maailmanpankin ja yhdistyneiden kansakuntien kanssa. Lisäksi meidän... Haluaisin kertoa teille siitä, mitä on opittu aiemmista hankkeista. Erittäin tärkeitä opetuksia on tullut siihen, että valvonta, tarkastus ja auditointijärjestelmä on parannettava. Lisäksi ennen kaikkea eksanteen tarkastuksia. Se, että voidaan arvioida laillisuus ja sääntöjenmukaisuus, se, että voidaan alentaa virhetasoa ja se, että voidaan luoda korjaavia suunnitelmia. Lisäksi on tilaa sille, että parannetaan riskinhallintajärjestelmän sopeutusta. Kolmannes suos- suosituksia. Tämä löytyy seikaperäisemmin tästä asiakirjasta. Ensinnäkin minä suosittelen, että on selkeästi määriteltävä strategiat ja painopistealueet tuleville EKR-hankkeille ja että luodaan rahoitusvälineitä tätä varten siten, että noudatetaan avoimuutta ja tehokkuutta. Toinen suositus on se, että me tuemme ponnisteluja, jotta nämä järjestelmät tukisivat toisiaan siten, että EKR olisi mukana – noudattamassa monivuotisen rahoituskehyksen periaatteita ohjelman kaudella 2014-2020. Olen sitä mieltä, että tämä johtaisi siihen, että virheriskit alennisivat, epätehokkuus vähenisi ja lisäksi oikeusvarmuus ja avoimuus lisääntyisi. Lisäksi näen, että on mahdollisuus osallistua aktiivisesti keskustelun pitkän aikavälin tavoitteista, joka Ekorella on 2020 vuodesta eteenpäin. Ja tämä on uuden parlamentin työ. Minä tuen sitä, että EKR otetaan mukaan EUn budjettiin. Tämä voisi lisätä demokraattista demokratiaa siten, että parlamentti olisi mukana päättämässä rahoituksen käytöstä ja painopisteestä. Minä haluaisin kiittää kaikkia varjoasettelijoita. Meille oli erittäin helmällinen yhteistyö ja kaikki varjoesittelijät kantavat todellakin kortensa kekoon tässä työskentelyssä ja takaraja tarkistuksille on 5. maaliskuuta. Jotkut varjoesittelijät kenties puhuvat. Kiitos paljon puheenjohtaja. Ja, vielen dank und viel... Paljon kiitoksia ja oikein paljon kiitoksia vaivannäöstä. on se mielenkiintoista ja hyvä tehdä EKR-kertomus. Kyllä se EKR on sen ansainnut. Varjoesittelet, haluatteko lausua sanaa sen? Ette ilmeisesti halua. Haluaako komissio sanoa jotain? Olkaapa hyvä. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitz. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Saanen alkuun kiittää esittelijää ja tilintarkastustuomioistuinta näistä teksteistä. Ne ovat totuttuun tapaan erittäin hyödyllisiä. Myöskin neuvoston lausuma on tässä huomioitu. Uskon, että esittelijän kanssa olemme samaa mieltä siitä, että tarvitsemme selkeitä strategioita ja prioriteetteja EKRlle. Vuosien ajan olemme tämän eteen tehneet töitä mutta meidän täytyy ensin katsoa, mitkä ovat, mikä on oikeusperusta. Prioriteetit perustuvat kotonuun sopimukseen, meidän Agenda for Change-asiakirjaan ja niihin teksteihin, jotka on uusiin rahoitusnäkymyksiin laadittu. Näiden prioriteettien yhteydessä EKRlle on otettu käyttöön uusi epävirallinen konsultaatiojärjestelmä, johon parlamentti osallistuu toisin kuin edellisellä rahoituskaudella ja analogisesti sen syhteen, mitä budjettiin liittyen on sovittu, niin parlamentti voi epävirallisesti osallistua keskusteluihin näihin kysymyksiin liittyen. Eli kyllä me olemme todellakin joustaneet parlamentin suuntaan, vaikka oikeusperustaa sille ei ole olemassakaan. Meitä tietenkin kiinnostavat nämä esittelijän ehdotukset, eli mitä voisimme oppia edellisten rahastojen täytäntöön panosta ja mielellämme jatkamme tätä vuoropuhelua tulevaisuudessakin huomioiden tiedot sitten jatkotyöskentelyssä. Olemme toki tietoisia siitä, että virhe taso on edelleen liian korkea. Sitä työstämme. Me olemme työstäneet oman vuosittaisen tutkimuksemme aiheeseen liittyen ja olemme sitä mieltä, että järjestelmässä on puutteita ja niitä yritetään kitkeä. Esittelijän esille ottaa esittämään kysymykseen liittyen, eli että voisimme kertoa enemmän saavutetuista tuloksista. Tähän liittyen voin kertoakin teille, että ihan lähitulevaisuudessa julkaisemme uuden asiakirjan, joka antaa mahdollisuuden arvioida saavutettuja tuloksia. Tänä vuonna hiukan puutteellisia tietoja on jo tarjolla, mutta ensi vuodesta lähtien säännöllisesti tullaan raportoimaan saavutetuista tuloksista, eli ei kerrota enää pelkästä panostuksesta, vaan myöskin saavutetusta tuloksista. Muilta osin huomioimme kyllä oikeastaan lähes kaiken sen, mitä esittelijä tässä totesi. Saaneen vielä muistuttaa teitä siitä, että kun kyse on budjettituesta, siihen liittyen virheaste on laskenut huomattavassa määrin, joten emme ole aivan tyytyväisiä tähän kertomuksen yhteen virkkeeseen, jossa todetaan, että silloin kun kyse on tukimaksuista, niin silloin tarkastustoiminta olisi erittäin hankalaa. Kyse nyt on vain siitä, että joka ikistä euroa ei voida ikään kuin seurata määränpäähänsä asti. Me yritämme kuitenkin varmistaa, että myöskin tukijärjestelmissä tulokset voidaan tarkistaa ja huomioidaan, minkälainen panostus on alkuun ollut käytössä. Lisäksi huomioimme sen, että on olemassa vas- hyödynsaajaryhmiä, kuten kansainvälisiä järjestöjä, joiden osalta ongelmat ovat suurempia kuin muiden osalta. Sitäkin asiaa käsittelemme vielä, mutta yleisesti ottaen voin sanoa, että olemme päässeet aimoharpauksen eteenpäin matkalla kohti parlamentin esittämiä tavoitteita. Joten vielä kerran kiitokset tästä hyvin rakentavasta kertomuksesta, jonka kuulimme tilintarkastustuomioistuimen puolelta ja jonka saimme myöskin esittelijältä. Kiitoksia. Kiitoksia. Niin voisitteko Ghanaan liittyen lausua jotain? Miten pitkälle olette päässeet ja missä vaiheessa olisi jotain mustaa valkoisella pöydällä? Ähm, Ghanaan Gaanan tapaus on tietenkin meille hyvinkin tuttu. Saanen kuitenkin muistuttaa, että vuodesta 2012 ja muista syistä johtuen Gaanalle ei ole enää talousarvioavustusta maksettu ja tämä johtuu siitä, että Gaana ei täytä enää tukikelpoisuusehtoja eli budjetin vakauskriteeriä. Ja riippumatta tästä palkkakysymyksestä niin me emme maksaa yhtään mitään gaanaa niin kauan kuin makrotaloudellinen tilanne ei ole hallinnassa. Tästäpä syystä olemmekin sitä mieltä, että meidän rahoitusosuutemme eivät liity näihin petostapauksiin, mutta me seuraamme tilanteen kehittymistä ja jos saanen vielä lisää todeta seuraavaa, mitä tulee tukitoimenpiteisiin, niin sen avullahan – yritetään juuri kitkeä näitä ongelmia. Sillä kun Gaanassa rakennetaan kaivoja, niin hallitushan ei ole vastuussa porakaivojen tekemisestä, mutta jos käytämme tällaista tukitoimintaa, niin silloin hallitus haluaa tietenkin kitkeä nämä olemassa olevat ongelmat, jotta se voisi saada jatkossakin tällaisia tukiaisia käyttöönsä. Tämä on tällaisen tukijärjestelmän perimmäinen ajatus. Kiitoksia. Kiitoksia. Haluaako esittelijä lausua vielä jotain, Martina? Ei mitään lisättävää, joten kollega Schmidt, olkaa hyvä. Kiitoksia. Yksi tarkentava kysymys. Täällä viitattiin epävirallisesta vuoropuhelusta, joka toteutetaan, koska ei ole olemassa minkäänlaista oikeusperustaa No tästähän olemme keskustelleet jo aikaisemminkin, eli olisikin järkevää valvoa asiaa parlamentin toimesta eikä pankin toimesta. Mutta nyt kysyisinkin, että mitä hyötyä parlamentille olisi epävirallisesta keskustelusta muuta kuin, että voimme sanoa, että mikä meille ei oikein kelpaa tai mitkä asiat voitaisiin hoitaa paremmin. Jos lopussa vaan kiitos seisoo, niin mitä hyötyä tästä on? Tai sitten tämä epävirallinen vuoropuhelu, ehkä tulkitsin sen väärin, mutta voisitteko tarkentaa? Naja, viel mehr kann ich dazu nicht sagen. No paljon enempää en voi lausua tähän liittyen. Meillä on olemassa uusi strategisen vuoropuhelun väline olemassa ja siihen liittyen myöskin täytäntöönpano määräyksiä. Tekstistä löytyy selkeitä komission poliittisia toimenpiteitä mainittuina, jotka liittyvät budjettivälineisiin Parlamenttihan ei ole mukana EKRn oikeusperusta keskusteluissa, niin tilannetta ei voida muuttaa. Me voimme muuttaa tilannetta vasta sitten, kun kotonu-sopimus muuttuu tai EKR lisätään unionin talousarvioon, mutta tällä hetkellä me voimme tarjota vain ainoastaan tällaista ratkaisumallia. Eli että keskustelemme parlamentinkin kanssa asiasta, eli komission jäsen voi poliittisesti ilmoittaa, että parlamentin tietyt huomiot äh, noterataan, huomioidaan, hyväksytään tai sitten ei, mutta sen enempää ei oikeusperustaan vedota voida tehdä. Jos teidän mielestäni tämä ei ole järkevää, niin se on valitettavaa, mutta uskon kuitenkin, että se voisi olla ihan hyvä harjoitus tulevaa silmällä pitäen, eli katsoen mitä EKRstä tulee. Eli vuosina 2014-2020 tällaista vuoropuhelua mielestäni kannattaisi käydä. Niin, kyllä meillekin voidaan tarjota aina enemmän. Niinhän ne kaupassakin ihmiset aina tinkaavat vähän enemmän. Tarkoituksena on päästä eteenpäin, mutta kyllä me olemme tässä ihan lähtökuopissa. Sillä tätä toimintaahan on vaadittu myöskin aikaisemmin. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. 5. maaliskuuta tarkistukset on jätettävä. Näin pääsemme eteenpäin esityslistalla. Kyseessä on vastuuvapaus, Euroopan parlamentti ja esittelijänä toimii Jules Pagnot ja voitte nyt esitellä tämän kertomuksen. Kiitos puheenjohtaja. Esittelen vastuuvapauden myöntämisestä parlamentille vuodelta 2013 minun ensimmäinen tehtäväni on katsoa, että veronmaksajan rahaa käytetään tehokkaalla tavalla. Euroopan parlamentissa näin talouskriisin aikana meidän on osoitettava tukemme kansalaisille siten, että me voimme parantaa kaikilla tasolla tekemämme työn tehokkuutta. Ja tämän on tapahtuva toistuttavasti joka päivä. Meidän on jatkettava ponnistelujamme sen hyväksi, että julkisten varojen hallinnointi ja käyttö paranee edelleen. Siksi minun mietinnössäni pyydän, että lisäponnisteluja alustetaan useilla eri aloilla, jotka minä olen listannut. Ensinnäkin hallinnon olisi nopeasti pantava täytäntöön sisäisen tarkastajan määritelmät toimet, lisäksi tuet vierailijaryhmille käteisenä, niin 70 prosenttia, 73 prosenttia näistä avustuksista annettiin käteisellä ja 27 pankkisiirrolla. Jotta tämä tuki voi jatkoa, niin minä olen sitä mieltä, että on erittäin huono ajatus, että Käteismaksuja on näin suuri prosentti. Kolmas parannusalue. Tiedotus. Joo, olette tätä video kokouksia ja konferenssia olisi käytettävä ennemmin kuin matkustamista. Ja lisäksi tässä mm, voisimme pikemminkin pa- palkata paikallisia assistentteja paikallisesti 2013 paikallisia oli 0,43 prosenttia, tämä on kuitenkin melko paljon. Lisäksi eräs ongelma on epätasa-arvo mikäli jo yhdellä, yhdellä merillä on 43 avustajaa, niin mietinpä, että kuinka paljon palkaa hän saa, mikäli hänellä tälläkin on 43 avustajaa. Lisäksi epätasa-arvo, Palmetin henkilöstössä naiset ovat ainoastaan 29 prosenttia eri johtason tehtävistä. Meidän on annettava sija myös naisille johtotehtävissä, sillä heitä on tällä hetkellä liian vähän. Kuudes parannuskohta on se, että linjataan tämä ravintola taso ja käytännöt komission ja neuvoston kanssa. Tässä on erittäin suuri vaihtelu eri toimielinten välillä. Tässä on koordinoitava. Tässä on koordinoitavaa työskentelyä, ja sillä parlamentti on tässä asiassa jäljessä. Lisäksi on tarpeen, että päästään yhteisymmärrykseen Euroopan talojen hallinnoinnin suhteen komission ja parlamentin välillä Siten kustannukset jaetaan kahden toimielimen välille reilusti. Euroopan talot ovat valttikortin. Nämä mahdollistavat sen, että me teemme toimielimiä tunnetummiksi parlamenttikomissiota. Ja nyt elämme sellaista aikaa, kun sanomme, että Euroopan vastaisia on liikaa, joten nyt olisi yhteisesti hallinnoitava parlamentin ja komission välillä näitä Euroopan taloja. Lisäksi meidän olisi paremmin välitettävä eteenpäin akkreditoitujen avustajien tilanne. Nämä kahdeksan kohtaa, jotka nyt mainitsin, niin näiden ohella meidän on toimittava siis oikeudenmukaisesti ja meidän on myös tunnustettava nämä onnistumiset. Ensinnäkin haluaisin kiittää sitä, että on luotu DG EPRS ja pääosasto DG Safe on erittäin tärkeää havaita, että säästöjä tehtiin 195 000 euroa, kun nämä asetettiin nämä turvapalvelut saman katon alle. 4 miljoonaa euroa säästöjä tehtiin virtaviivaistamalla meppien matkustelua. Lisäksi Euroopan TV-palvelua on ilman muutettu. Säästöjä on saavutettu 8 miljoonaa euroa vuonna 2013 ja 5 miljoonaa 2014 nähdyt videot ovat lisääntyneet samanaikaisesti 53 400 000. Lisäksi 1700 parlamentaarista avustajaa, jotka oli akkreditoitu, niin no, tässä uudistettiin tämä sopimus, sopimusmuoto 25.5.2014. Lisäksi lopetettiin puolisoiden palkkaamiskieltoa. Aiempina vuosina on ollut epäillisiä palkkaamisia. Ja nyt kun 2013 tämä kiellettiin Korea, niin tämä on positiivinen asia. Tulkkaus ja Käännöskustannuksista säästettiin 25 000 euroa vuonna 2013 lisäksi. Tietotekniikkapalvelut ja lisäksi Paperless-projekti on ollut onnistunut, vaikka olen sitä mieltä, että tämän asian suhteen on mentävä vielä pidemmälle. Tarkastus tarkistus, tarkistusten jättämisen takaraja on kello 12. 5. maaliskuuta. Äänestys on 24. maaliskuuta. Ja minä haluaisin kiittää eri hallintoja, hallinnonaloja, joiden kanssa olin yhteistyössä. Näissä tarkistuksissa haluan kiittää myös varjosittelijöitä, jotka tapaan viidennen, maaliskuun 5. ja 24. päivän välillä me olemme yhteydessä, jotta voimme yhdessä laatia päätelmät tästä mietinnöstä. Ja valiokunnassamme äänestämme siis 24. maaliskuuta. Vielen Dank. Paljon kiitoksia tästä luonnoksen esittelystä. Seuraavana edustaja Sarvamaa. Thank you, Chair. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kommentoida ja onnitella esittelijä hänen työstään englannin kielelläkin. Käsittääkseni sanotaan, että pienestä puroista tulee suuret virrat. Näin meidän juuri pitäisi täälläkin tehdä ja yrittää todella löytää kaikki sentit ja eurot kivien alta, mitä vain voidaan löytää. Kaiken kaikkiaan mielestäni tämä mietintö luonnos antaa hyvän kokonaiskatsauksen ja pyrkii hakemaan sääntö, säästökohteita. Yksi asia täältä ehkä puuttuu, mutta tutustun tähän asiaan vielä perusteellisemmin ja harkitsen mahdollisia tarkistuksia asiaan. Se koskee sitä, että mielestäni meidän pitäisi katsoa sitä, kuinka matkakuluihin suhtauduttaisiin yhtä tiukasti – riippumatta siitä, kenestä on kysymys parlamentin hallinnassa tai muuten jäsenten osalta. Minun mielestäni tavanomaisen MEPin kannalta kuluja valvotaan varsin tau- tarkkaan ja meillä pitää olla perusteelliset asiakirjat siitä, kuinka käytämme matkakuluja. Minun mielestäni samaan pitäisi päteä kaikkiin muihinkin. Kiitoksia. Kollega Edustaja Gerbrandi. Madam Chair, uh, would also like to thank... Uh, Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää myös Parnioita hänen työstä. Tämä on erittäin hyvä aloitus vastuuvapauden myöntämiselle vuodelle 2013. Nyt olemme vaalien jälkeisenä elämävä alijälkeistä vuotta. En tiedä, miten te olette kokenut asian, mutta Alankomaissa olen kokenut asian niin, että vaalikampanjan aikana oli erittäin vaikea käydä keskustelua työmme sisällöstä. Ja ainoa syy tähän oli se, että niin media kuin kansalaiset valittivat Euroopan parlamentin suurista kustannuksista, parlamentin avoimuuden puutteesta, suurista päivärahoista. Ja jos katsoo eurobarometri tutkimuksia, jossa puhutaan parlamentin imagosta, niin valtaosa Euroopan väestöstä ei näe parlamenttia kovinkaan katso parlamentin kanssa suotuisasti. Itse asiassa 25 prosenttia suhtautuu erittäin negatiivisesti Euroopan parlamenttiin. Ja kun kysymme miksi, niin tämä johtuu pitkälti taloudellisista taloudellisesta toimista, joita tämän, tässä talossa tehdään. Eli hyvä hallinnointi ja se, että julkisia varoja käytetään varoin, niin tähän täytyy todellakin kiinnittää huomiota. Tämä on, liittyy myös imagoomme. Se, että ei voi käydä asianmukaista keskustelua tekemästämme työstä johtuen tästä negatiivisesta imagosta, niin tämä ainakin minun kotimaassani vaikeuttaa työskentelyä. Ja minun assistentit eh, arvioivat tätä ja sama asia koskee myös muita maita. Ja tämä liittyy ennen kaikkea taloushallintoon ja tässä talossa, joten tässä nyt on todellakin nyt ryhdyttävä toimiin. Siksi kiitänkin kollega Parnion mietintöluonnosta ja minä tulen varmasti muutaman tarkistuksen jättämään. Parnio ja muut toivat hyviä asioita esille, mutta olin pettynyt siihen, että tässä ei tehty seurantaa liittyen viime edellisvuoden vastavapauden myöntämiseen tässä liittyen meidän päivärahoihin. Niin tässä päivärahojen suhteen esimerkiksi on vielä paljon työtä edessämme. Jos katsotaan katsota taaksepäin eikä katsota eteenpäin, niin jos nyt, jos katsotaan mitä teolikunnassa keskustellaan, kun puhutaan näistä sihteeristä ja hallintokuluista, niin mielestäni tässä olemme menossa väärään suuntaan, eikä tämä todellakaan auta toimielimemme julkista kuvaa. Lisäksi nämä kotimaan avustajat, joita omilla palkkalistoilla on, on kollegoja, joilla ei ole Brysselissä tai Strasbourgissa avustaja ollenkaan, vaan avustaja on ainoastaan omassa kotimaassa, omassa jäsenvaltiossa, joten minä en ymmärrä tätä. Ja ennen vaaleja paikallisten kotimaan avustajien määrä kasvoi merkittävästi. Ja tämä on kyllä asia, johon meidän tulisi perehtyä talousarvion valvonnasta vastaavana valiokuntana. Joten uskon, että meillä olisi vielä joillain tarkistuksen avulla mahdollista saada vielä vahvempi miettä. Kiitos. Paljon kiitoksia. Oma nimenikin löytyy puhuja luettelosta ja jatkaisi siitä, mihin kollega Gerbrandi päätti puheenvuoronsa. Minä en mielestäni täällä tienaa liikaa. Minä olen kyllä rahani arvoinen. Mitä tulee sitten sihteeristökorvauksen lisäämiseen, niin kyllä kannatan sitä, sillä tarvitsen lisää äh, väkeä, vain sillä tavalla voi tehdä kunnolla työtä. Ne, jotka eivät teellä, täällä tee yhtään mitään, niin en toivo, että he vievät minulta toiminnan mahdollisuudet. Jos katsotte Saksan palkkatasoa, niin kyllä avustajillekin pitää tarjota kunnon palkka, jotta he tulisivat tänne, muutenhan tämä ei toimi, joten kyllä minä vitoan sen puolesta, että sihteeristökorvaus kasvaa. Tänä vuonna ensimmäistä kertaa sitä nostetaan, siis palkkoja nostetaan. Viimeksi vuonna 2010 tai 2011 palkkoja korotettiin, mutta sen jälkeen ei ole tapahtunut mitään ja sihteeristökorvaus sihteeristökorvaustakaan ei ole korotettu. Kaikki muutokset, jotka liittyvät kuukausipalkkaan, niin tulevat aiheuttamaan kyllä meille ongelmia. Tulette törmäämään tähän piakkoin, joten kyllä mielestäni meillä pitäisi olla paremmat toimintamahdollisuudet olemassa. 18 vuoden ajan olen toiminut parlamentaarikkona kahdeksan vuotta aluetasolla ja sama keskustelu on käyty siellä ja ihan sama paljonko meille maksetaan, niin tämä aiheuttaa päänvaivaa hyvin monelle kansalaiselle. Yksikään journalisti ei kertoisi minulle omaa palkkatasoaan, vertailen sitä keskipalkkaan, mutta parlamentaarikot kohtaavat tällaisia vertailutaulukoita tuon tuosta. Mielestäni tienaan aika hyvin, mutta minä haluan olla riippumaton. En toivo, että palkkoja maksetaan vielä muistakin lähteistä ja se on ongelmallista, että on olemassa kollegoja, joilla on muitakin tulonlähteitä, melkoisia tulonlähteitä. Minä haluan puhua riippumattomuuden puolesta. Olen sen arvoinen ja mielestäni minä olen myöskin palkkani ansainnut ja tulen tekemään kaikkeni jotta siitä voidaan pitää kiinni. Mitä kollega Sarvamaa totesi, se, mihin eniten rahaa menee, niin se menee näihin viiteen tuhanteen avustajan eikä vajaaseen 800 edustajaan. On olemassa uusi sääntö, jonka mukaan delegaatiomatkoille saa mennä vain kolmeksi päiväksi. No Haitilla käytiin kolme päivää, meni siihen. Se oli kyllä melkoinen savotta, mutta oli tärkeää kuitenkin käydä paikan päällä. Mutta minä toivoisin, että kaikki ihan johto tasolta lähtien niin pääsevät vain kolmeksi päiväksi matkalle. Ja kollega Panjo, olisi hienoa, jos hyväksyisitte tarkistukseni. Minun mielestäni kaikkia tulisi käsitellä samalla tavalla. Ja jos meillä on vain kolmen päivän matkustusoikeus, niin se on ihan oikein, mutta päteköön se kaikkiin muihinkin. Eikä vain ja ainoastaan parlamentaarikoihin. Jos me täällä tällaisia rajoituksia hyväksytään, niin kyllä se sitä pitäisi soveltaa sitten kaikkiin muihinkin. Mitä tulee Panjoon tekstiin, niin sitä mielestäni voidaan parantaa, se luo kylläkin oivan pohjan, mutta en missään nimessä voisi hyväksyä sitä, että palkoissa säästämällä keskustelu kansallisella tasolla muuttuisi positiivisemmaksi. Jos me kerromme kansalaisille, mitä me täällä tehdään ja miksi teemme, teemme työmme jollakin tavalla ja miksi meille maksetaan joku tietty palkka, niin ainakin silloin me voimme saada jonkinlaisia tuloksia aikaiseksi. Minä en usko, että luovuttamalla saisimme tuloksia aikaiseksi. Mielestäni meidän täytyy toimia proaktiivisesti, sillä tavalla voidaan tuloksia saada aikaiseksi, ei muuten, sen verran omalta puoleltani. Muita kommentteja? Kollega Toirer. Ja, Frau Vorsitzende, ich habe äh, jetzt äh, leider nur den äh, zweiten Teil. Rouva puheenjohtaja, valitettavasti kuulin vain puheenvuoronne loppuosaan näihin matkoihin liittyen. Meidän täytyy löytää käytännönläheinen ratkaisumalli. Eli matkoja voidaan joko järjestää, mutta niistä pitää olla hyötyä, tai sitten jätetään matkat sikseen. Ja jos aikaero on 12 tuntia ja matkoihin menee 24 tai jopa 36 tuntia, ja jos ne huomioidaan tässä kolmen päivän matkassa, niin sehän tarkoittaa sitä, että aamulla lähdetään ja illalla palataan, niin se nyt ei ole järkevää valvonnankaan osalta. Jos halutaan vaalia yhteyksiä Japaniin, Uuteen-Seelantiin ja muihin maihin, niin kyllähän meidän täytyy varmistaa, että joku tolku on näissä matkustus- ja matkaajoissa. Meidän täytyy huomioida lentoaikataulut ja aikavyöhykkeet ja sitä sun tätä. Muutenhan tässä tämä valvontakin karjutuu saman tien. On muun muassa väitetty, että me valiokunnassa me olisimme se porukka, joka, jota pitää syyttää siitä, että me emme voi tehdä kunnon työtä. Meidän Tehtävämme on varmistaa, että varoja käytetään järkevästi hyväksi. Ja jos tämä viesti vääristyy aivan tolkuttomasti, niin silloin tässä kyllä kampitamme itseämme. Eli silloin säästetään vain säästämisen toiveesta ja sitä kautta ei saada tuloksia aikaiseksi ja ollaan palaamassa oikeastaan niihin ongelmiin, joihin olemme kohdanneet aikaisemmin. Joten tietenkin on selvää, että jos jonnekin lähdetään matkalle, niin silloin sillä pitäisi olla myöskin positiivisia vaikutuksia parlamentaariseen työskentelyyn. Haluaisin muistuttaa valiokuntamme Haitin matkasta. Mehän tiesimme, että aikavyöhykkeitä tulee olemaan edessämme. Nyt kuitenkin on yritetty asian tiimoilta syyttää meitä perusteettomasti, mutta meidän valiokuntamme tarkoituksena ei ollut toimia tällä tavalla, mitä on annettu ymmärtää. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Niin, en ottanut tätä asiaa esille, mutta tiedän, että kyllä meitä on yritetty syyttää ties mistä, mutta kyllä tästä työvaliokunta on ihan itse päättänyt. Minä yritin vain varmistaa, että kaikkia myöskin virkamiehiin sovelletaan samio, samoja sääntöjä. Jos pääsihteeri lähtee Washingtoniin niin kuin joskus on tehnytkin, niin on tietenkin järkevää, että häneen sovelletaan samoja määräyksiä kuin niihin, jotka ovat tällaisia määräyksiä ehdottaneet. Kollega Panjo. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kollegoille näistä puheenvuoroista ja kiitoksia siitä, että kiittelitte tätä työni laatua jota olen tässä tekemässä koskien vuoden 2013 vastuuvapautta. Muistutan tästä siksi, koska vuoden 2013 vastuunvapausmenettelyssä yritin pysyä lehdessäni niin, että puhutaan siitä, mitä tapahtui vuoden 2013 aikana, vaikka toki täällä on sellaisia aiheita, jotka ovat jatkuvia, jotka ovat edelleen mukana 2014 ja tulevat olemaan mukana vielä 2015kin, mukaan lukee myös nämä matkakustannukset, joista kollega Sarvamaa puhui ja hän sanoikin, että meidän jäsenten pitää perustella kaikki mahdollinen ja samaan aikaan olisi sitten tehtävä niin, että kaikki ovat samalla viivalla. Meppien lisäksi, niin hän, hän vähän viittasi siihen, että, että nyt näin tilanne ei olisi se, mitä hän ehdotti, saattaa vaikuttaa myönteiseltä, mutta sillä oikeastaan kiinnitettiin kaikkien huomioon siihen, että on tärkeää, että kaikki saadaan samaan kohteluun. Sitten herra Herbrandi hän käsitteli poliittista hyvin keskeistä asiaa. Kun ajatellaan vaaleja 25 ähm, toukokuuta 2014 ja sitten vuoden 2019 vaaleita, Kuinka tässä välissä voimme parantaa imagoamme ja sitä, mitä me täällä teemme 500 eurooppalaisen 500 miljoonan euro, eurooppalaisen edestä on tärkeää todeta, että vuonna 2009 ja 2014 välillä euroskeptikot ja Euroopan vastaiset nostivat pääteen, kuten sanoitte, hyvä kollega, on hyvin todennäköistä, että usein ihmisillä on vähän huono käsitys parlamentin kuluista, mutta kyllä tämä varsinkin liittyy siihen, että Suurille osalle eurooppalaisesta EU ei tehokkaasti kykene toimimaan niin, että päästäisiin tästä kriisistä ulos ja tästähän kansalaiset kärsivät samaan aikaan. Mietinnössäni tarkoituksena on se, että pyritään aina parantamaan toimintaa ja tehdä niin kuin muistutitte, niin että näin voitaisiin olla esimerkillisiä toiminnassamme. Erityisesti tietyillä aloilla totesitte nämä paikalliset avustajat mainitsette, niin kuin minäkin, ja tämä on todella omituista, että on parlamentin jäseniä, joilla ei ole yhtä ainoa akkreditoitua avustajaa täällä Euroopan parlamentissa, vaan kaikki ovat tuolla, tuolla kentällä tai siellä niin paikallisena avustajina eihän avustajan tehtävänä ole ollut, tai ei jäsenen tehtävä ole ollut mikään sosiaaliavustaja omassa maassaan, vaan tärkeintä on tehdä täällä lainsäätäjän työtä. Se on se meidän tärkein tehtävämme ja se on sanottava selkeästi, on, sitä on korostettava. Kyllä tässä on tehtävä päätöksiä, koska nämä ongelmat ovat aina vain voimassa. Todella todettiin, että joillakin jäsen Niillä on jopa 43 paikallista avustajaa tai ei yhtään. Akkreditoituja avustajia on 1700 ja vuoden 2013 aikana heidän tilanteensa on, on parantunut ja näin voidaankin myös parantaa jäsenten työtä, mutta on todella omituista, että katsotaan kuinka valtavia määriä paikallisia avustajia käytetään jopa 43 avust- jäsentä kohti. Ja tämähän on ainoastaan tällaista pikkupolitikointia ja vaalikampanja liittyvää toimintaa. On muistettava, että on kielletty ottaa avustajia, jotka osallistuvat meidän vaalikampanjoihimme. On tärkeää muistuttaa tästäkin. Ja näin on aivan riippumatta, missä maassa olemme. Kuten sanoitte, puheenjohtaja, me emme ole mitenkään ylipalkattuja. Tämän vuoden 2015 aikana sihteeristökulut tulevat nousemaan, tai kustannukset tulevat nousemaan. Nousua ei olekaan ollut vuonna 2010 jälkeen. Tämä on hyvä uutinen. Tarvitsemme korkealaatuisia avustajia ja rahoitusta näin ollen sitä varten. Me kaikki olemme osallistuneet trilogeihin komission ja neuvoston kanssa. Kyllä meille on tärkeää olla ajan tasalla, kun ajatellaan ketä edessämme on, niin on tärkeää, että meillä on valiokunnan puolelta avustajia, jotka ovat korkeatasoisia. Ja ne valiokunnan avustajien lisäksi tarvitsemme henkilökohtaisia avustajia, jotka, jotka pysyvät kelkassa mukana ja näin saavutetaan poliittista tehokkuutta. Kyllä tämä on hyvin tärkeää. Sitten näistä uusista säännöistä koskien parlamentin valtuuskuntia. En aivan ymmärtänyt, mitään puheenvuoroissa tämä koskikaan. Annan tästä esimerkin. Viime viikolla oli Turkoosin viikko. Minä olen puolustus- ja turvallisuusalivaliokunnan jäsen ja kolmen muun kollegan kanssa kävin Keski-Afrikan tasavallassa ja kävin siellä tutustumassa maahan, jossa käydään sisällissotaa, sitä on käyty jo melkein, so, melkein vuosia siellä – siellä on eurooppalaista humanitaarista apua ja muuta tukea. Lähdimme sinne tiistaina ja keskiviikko aamulla aikaisin olimme perillä ja meillä oli perillä paikan päällä kolme täyttä työpäivää, keskiviikko, torstai ja perjantai. Ja sitten me palasimme lentokoneella ja palasimme Euroopan. Sanon tämän vain siksi, että meillä todellakin oli siellä kolme kokonaista työpäivää. Ja sitten meillä oli nämä lentokentämatkat ennen ja jälkeen. Omalta osaltani, kun ajattelen kollegan puheenvuoroa, joka koski sitä, että kun mennään hyvin kauas ja sitten on näitä aikaeroja ja, ja matka kestää 12 tuntia ja siinä menee jo kolme tuntia. Ei välttämättä ollenkaan, vaan me näiden kolmen työpäivän ulkopuolella hoidimme nämä matkat ja, ja tietenkin kaikki tämä laskettiin parlamentaariseksi työksi. 5. maaliskuuta asti voidaan siis tehdä tarkistuksia kello 12 asti, eikä enää 3.3. ole määräaika siis tapaan varjoesittelijät ennen 24. päivä kolmatta niin, että 24. päivä kolmatta voidaan sitten äänestää mietinnöstä tarkistusten kanssa. Kiitoksia. Seuraavan edustaja Pipä. Zunächst möchte mich entschuldigen. Niin, pyydän anteeksi, että tulin myöhässä. Tämä oli varsinainen ennätysten päivä, kun kolmessa valiokunnassa olin saman päivän aikana. Minä olen varjoesittelijänä kansanpuolueessa ja haluaisin kiittää esittelijää sydämellisesti hänen tekemästään työstä. Onko tulkkauksessa jotain ongelmia? Funktioniert doch? Okei, okay, also merci beaucoup. Toimii sittenkin. Oikein paljon kiitoksia esittelijälle. Kiitokset näistä lukuisista ehdotuksista, hyvistä sellaisista. Tämä on tasapainoinen muotoilultaan, ehkäpä tietyiltä kohdin liiankin ystävällissävyytteinen. Tietyt asiat voitaisiin tähän vielä lisätä, kriittisiä kommentteja huomioiden, mitä meiltä vaalipiirissä odotetaan. Esimerkiksi IT, turvallisuus, turvallisuusmääräykset ylipäätään – ei ainoastaan avustaja maksut. Meidän pitäisi katsoa henkilöstömenoja ylipäätään. Ja sitten niin sanotut juoksevat kulut, jotka liittyvät Euroopan historian taloon. Vuosittain toistakymmentä miljoonaa euroa on varattu tähän toimintaan joten ehkäpä kriittisesti pitäisi tällaisiinkin hankkeisiin suhtautua. Ja viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä asiana parlamentin tiedotustoimistot kansallisella tasolla ne ovat tärkeitä meille ja ehkäpä silläkin saralla voitaisiin tehdä jotain. Eli 5. maaliskuuta mennessä tarkistuksia tulee, mutta jo tässä vaiheessa haluaisin kiittää hyvästä työstä. Panjo, Niin, kiitoksia ja kollega Panjo. Kiitos. Kiitos kollega Piper, varjo esittelijä EPP-ryhmästä. Kiitos tästä puheenvuorosta. Tämä oli hyödyllinen puheenvuoro. No en minä mielestäni ole tässä mietinnössä liian hellävarainen. Halusin olla oikean, oikeudenmukainen. Ensimmäisessä puheenvuorossani toin esille sen, että tuon kohdat, joissa on edistytty vuonna 2013 aikana. Toin lisäksi esille kahdeksan kohtaa, jossa esitin kritiikkiä, ja tämä liittyy myös esiin nostaa maanne asiaan. Ja on siis tärkeää, että me emme ole liian hellävaraisia parlamentin kanssa, ja toisaalta me olemme parlamentaarikkoja, emme voi ampua itseämme jalkaan jatkuvasti, se ei ole tarkoituksenmukaista. Tämän mietinnön tavoite oli se, että löydämme onnistumisia, mutta toisaalta etsimme myös parannettavia kohteita ja se, että teemme sitten seurantaa liittyen näihin parantaviin, parannettaviin kohteisiin, kuten eräs kollega täällä mainitsikin. Kiitoksia, ei mitään huonoa omaa tuntua, hyvät kollegat. Jos nyt verrataan tilannetta siihen, mitä neuvostossa tehdään, kyllä me olemme paljon parempia kuin neuvosto kun näitä tilejä tässä vertaillaan. Ja paljon kriittisempiä myös. No niin, nyt olemme päässeet esityslistan läpi. Tämän päivän osalta jatkamme huomenna kello yhdeksän äänestyksiin. Meillä on petosten torjunta, hedelmä- ja vihannesala sekä maitoala esityslistalla. Oikein paljon kiitoksia ja miellyttävää illan jatkoa.